todellisuutta. Kiitoksia. Uh, thank you very much for your opening Paljon kiitoksia tästä avauspuheenvuorosta. Arvoisa Energian unionin asioista vastaava varapuheenjohtaja ehdokas. No niin, nyt sitten poliittisten ryhmien puolesta ensimmäiset kysymykset ja kommentit. Krishjanic Karinc, EPPn puolesta ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Kiitos, herra Sefcovic kaikki varmasti ymmärrämme, mitä tarkoittaa se, että viidessä päivässä omaksuu aivan uuden alan. Kaikki täällä salissa varmasti tämän tilanteen ymmärtävät, jossa olette. Mutta haluaisin kysyä teiltä toimitusvarmuudesta. Kuten tiedätte ja kuten sanoitte, olemme hyvin riippuvaisia energian tuonnista yli miljardi euroa päivässä menetään. Ja kaasu on hyvin haastava ala, koska öljyn, öljy on helppoa tuoda, mutta kaasua taas ei. Ja, ja myöskin tässä äh, olemme entistä enemmän Venäjästä riippuvaisia kaasuntuonnin osalta. Ja mainitsitte itse myöskin, että on hyvin vaikeata, koska Ukraina on käytetty tässä, että Ukrainassa on käytetty kaasua ikään kuin asena. Kaksi kysymystä ensiksi kun olisitte komission jäsen, niin tukisitte South Stream-hanketta, joka äh, lisäisi EUn riippuvuutta Venäjästä kaasun saralla ja toisekseen kuinka vähentäisitte energiariippuvuuttamme Venäjästä, kun ajatellaan kaasun toimitusvarmuutta. Paljon kiitoksia edustaja Karin kahdesta kysymyksestä. ne ovat aivan äärimmäisen tärkeitä yhteiselle työllemme tulevan viiden vuoden aikana. No, jos nyt sopii, niin siirryn välittömästi käsittelemään South Stream-kysymystä, ja sehän on jäissä, ja siihen on hyvä syy siksi, että emme voi yksinkertaisesti hyväksyä sitä, että näin suuri projekti voisi tapahtua EU-ssa sellaisen yrityksen toimittamana, joka ei kunnioita eurooppalaisia sääntöjä, joten on aivan sel- selvää, että tässä nimenomaisessa suhteessa meillä täytyy olla kaksi pääasiallista kysymystä, jotka täytyy selvittää. Ensinnäkin täytyy saada ehdoton sitoutuminen eurooppalaisiin sääntöihin ja toiseksi se, joka on minusta erittäin hyvin kuvailtu Euroopan energiaturvallisuusstrategiassa, eli kuinka tämä voisi auttaa meidän eurooppalaista turvallisuuttamme, kuinka se voisi diversifioida meidän energialähteitämme. Ja ihan rehellisesti sanottuna en näe, että tämä projekti täyttäisi nämä, tämän kriteerin. Eli siksi uskon, että tulevaisuudessa voimme aivan selkeästi antaa poliittisen ja taloudellisen tukemme eteläkäytävälle. Tämä on hyvin tärkeä projekti ja sillä autetaan kaspialaista kaasua pääsemään Euroopan unionin, unioniin ja tällä tavalla päästään käsiksi ei pelkästään Azerbaidžanin lähteisiin, kaasulähteisiin, vaan mahdollisesti myöskin päästään hyvään yhteistyöhön ja sanoisin, että hyvään työhön, neuvottelutyöhön toisen tärkeän lähteen kanssa, eli Turkmenistanin kanssa. Eli minun preferenssini on selkeästi monipuolistaa energianlähteitä ja tehdä parhaamme keskittyen eteläkäytävä projektin kannalle ja antaa taloudellinen ja poliittinen tuki sinne. D-Group ja sitten SND-ryhmän puolesta edustaja Madame Katrin van Demp. Kiitoksia komission jäsen. Minä olen hieman flunssainen, joten ääneni ei ihan toimi, mutta haluaisin kysyä energiaunionia kokonaisuutena koskevan kysymyksen. Kuten tiedätte, jo nytkin on monia eri tulkintoja tästä. Minimi olisi se, että meistä tulisi riippumattomampia Venäjän tuontienergiasta, mutta me emme olisi kovin, voisi olla kovin ylpeitä, jos tämä olisi ainoa lähtökohta. Te sanoitte, että on viisi pilaria ja uskon sinne, että ne kyllä kattavat suurimman osan siitä, mitä me ajattelemme energiaunionia, mutta pari tärkeintä kysymystä näistä viidestä pilarista. Mitkä olisivat teidän avainprioriteettejanne ja mitkä olisivat lähivuosina kaikkein tärkeimpiä toimenpiteitä? I think that, uh, of course... Kiitos. Jotkut näistä prioriteeteista varmasti voidaan suunnitella, voimme työstää niitä yhdessä ja joissain varmastikin voimme päästä eteenpäin. Aloittaisin hyvin varovaisesti siitä, mitkä ovat huomisen neuvotteluiden tulokset Öttingerin ja venäläisten ja ukrainalaisten välillä. Toivon mukaan päästään sopuun, joka estäisi uuden draaman kaasun toimitusten osalta Ukrainassa talvisaikaan ja myöskin itä-eurooppalaisissa maissa. Olen kuitenkin huolissani, että äh, tämä on ehkä se ensisijainen prioriteetti, joka meidän täytyy käsitellä. Mutta jos asetetaan tämä sivuun, jos katsotaan sitten asiaa strategisesti, niin paras lähestymistapa varmasti olisikin, että että lähdettäisiin edistämään näitä kaikkia pilareita yhdessä, koska varmasti paljonkin samanaikaisesti asioita tapahtuu ja toivon mukaan torstaina saamme kunnianhimoisia neuvoston päätöksiä. Huomenna edustan komissiota yleisten asioiden neuvostossa ja hyvin pitkälti toivon juuri, että neuvosto tekisi kunnianhimoisia päätöksiä, koska huomennahan siis neuvosto juuri tuota torstain huippukokosta valmistelee, joten on tietysti tehtävä lainsäädännöstä suunnittelua, kuinka tämä paketti saadaan ikään kuin tähän lainsäädäntöpuitteistoon. Ja sitten ensi vuoden keväällä meidän täytyy valmistella omaa neuvotteluasemaamme Pariisia varten, joten tämä on hyvin tärkeä asia myöskin. Ja on edistettävä samanaikaisesti myöskin sitä, kuinka valitaan sellaisia hankkeita, jotka liittyvät tähän verkkojen Eurooppa-mekanismiin. Ja tämä on jo kovasti vauhdissa ja tietysti julkiset hankinnat ja valintaprosessit on toteutettava myöskin ensisijaisia hankkeita varten. Sitten on myöskin toimittava paljon painokkaammin sisämarkkinakysymyksissä, koska tiedetään hyvin, että sovimme jo jonkun sen aikaa sitten, sitten, että 2014 vuonna meillä on tämä energiamarkkina jo toteutettuna ja tiedätte kuitenkin, että tämän vuoden loppuun mennessä näin ei käy. Joten on edistyttävä nopeasti, ripeästi ja tietysti vaikkapa rikkomusmenettelyt kautta, jos se sen vaatii. Kiitoksia. Ja sitten Julie Gilding ECRltä. Tervetuloa herra Sefcovic, Sefcovic. Herra Junckerin äh, strategiassa energiaunioni varapuheenjohtajalla on hyvin keskeinen rooli, mutta tähän saakka nämä varapuheenjohtajaehdokkaat ovat olleet hyvin vastahakoisia. Tämän konkreettisia esimerkkejä esimerkiksi parlamentti työskentelee äh, päästödirektiivin parissa, joka on hyvin tärkeä askel ja hyvin tärkeä kansalaisille. Ja meillä on kaksi meneillään olevaa aloitetta. Tässä toinen koskee kasvihuonepäästöjä ja toinen muita päästöjä, jotka liittyvät laatupakettiin. Näiden välillä ei ole synergiaa, tavoitteet eivät täydennä toisiaan, eivätkä tavoitteet osu yhteen, joten tämä ei ole parempaa sääntelyä. Mitä te äh, aiotte tehdä tälle asialle? Kiitos. Madam Gilling, I think that... Paljon kiitoksia edustaja Gillinger kuvailitte tilanteen mielestäni oikein osuvasti ja tämä on yksi syystä, syistä, miksi Juncker päätti rakennetta muuttaa, koska tämä uusi rakenne pakottaa oikeastaan meitä pääsemään eroon tästä siilomentaliteetista ja tekemään alun alkaenkin paremmin yhteistyötä komissaarien kesken ja myöskin komission eri osastoiden kesken. On hyvin tärkeää, että, että varapuheenjohtaja ja komissaarit antavat positiivisen esimerkin että me, siitä, että me haluamme ja pystymme tekemään työtä yhdessä. Jos katsotte komission organisaatiokaaviota, niin tämä on se minun asemani siellä, jos tänä iltana hyväksytte minut. Ja tässä ovat ne komissaarit, joiden välillä minun pitäisi koordinoida. Ja osoitan tässä nyt vain, että tämä väri on vihreä. Ja tietenkin olisi hyvin tärkeää tehdä hyvin läheistä yhteistyötä kaikkien komission yksiköiden kanssa, jotka ovat vastuussa ympäristölainsäädännöstä. Joten voin luvata teille, että omalta puoleltani kaikki, tai varapuheenjohtajan rooli on nimenomaan koordinaattorin rooli jolla varmistetaan, että yksiköt alun alkaen tekevät yhteistyötä keskenään niin, että emme ole siinä tilanteessa, että yksi yksikkö ajaa äh, yksiä tavoitteita ja toinen toisia. Ja, sen takia ja kaikilla olisi omanlaisensa raportointijärjestelmät. Ja sitten kun tullaan sinne lainsäädännön loppuvaiheeseen, kun ollaan pöydässä istumassa, niin silloin käydään yksiköiden välisiä konsultaatioita ja kabinetit yrittävät jotenkin sitten saada nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta mahdollisimman yhteen sovi, sopiviksi, mutta tämä ei kuitenkaan aina onnistu. Ja sen takia me haluamme kääntää tämän logiikan päinvastoin, eli teemme yhteistyötä alusta alkeen varmistaaksemme, että etenemme yhtä jalkaa ja yhdessä, jotta voisimme varmistaa myös, että tarpeetonta raportointia, byrokratia, byrokratiaa ja liiallista raportointivelvoitetta ei enää tänä päivänä toteutettaisi, vaan se jäisi menneisyyteen. Ja sitten meidän varapuheenjohtajamme, joka edustaa Aldea, on puheenvuorossa. Kiitoksia. Jos ostin uusia tuoleja oman toimistoni, eli ensi kerralla teillä on sitten mukavammat oltavat, kun tuulette toimistossa, niin käytän te. Itse asiassa alkupuheenvuorossanne vastasitte jo ensimmäisen kysymyksen niin siitä, miten aiotte varmistaa sen, että Euroopasta tulee uusiutuvien energianlähteiden lähteiden johtava voima. Täällä koko ajan keskustellaan geopolitiikasta, ilmastonmuutoksesta ja taloudellisesta kasvusta tässä parlamentissa. Ja yksi kaikkein vaikeimmista asioista täällä on se, miten saisimme sen selväksi, että talouskasvu ei kärsisi siitä, että ilmastonmuuton vastaista taistelua mm, viedään eteenpäin. Näettekö te ilmastonmuuton vastaisen taistelun uhkana talouskasvulle Euroopassa? Kiitoksia tästä, Kiitoksia tästä kysymyksestä. En usko, että näin on sillä mielestäni kilpailukykyinen teollisuus ja kilpailukykyiset vihreät politiikat ovat asioita, joiden täytyy vahvistaa toisiaan. Minä tuossa alkupuheenvuorossani kuvailin tätä asiaa, koska te tiedätte, että omissa valiokunnissanne olette energia, ilmastonmuutos ja ilmasto asiantuntijoita ja tiedätte kuinka paljon me maksamme tuonnista ja kuinka paljon epävakautta me joudumme kohtaamaan joka syksy tai olemme viime vuosina joutuneet kohtaamaan, koska olemme niin riippuvaisina EUn ulkopuolella olevista energianlähteistä ja uusiutuvat energianlähteet antavat meille sellaista energiaa, joka on omaamme, koska tuuli, aurinko ovat meidän omiamme ja meidän yrityksemme ovat maailman parhaita näillä alueilla, näissä teknologioissa ne ovat niin hyviä, että me näemme, että ne menestyvät yhä paremmin myös ulkomaisilla markkinoilla, jopa sellaisissa maissa kuin Kiina, jossa, joilla myös huomataan, että ehkä maailman paras asia ei olekaan se, että juostaan maratonia hengityssuoja päällä, koska silloin ei pysty kunnolla hengittämään. Eli paras tilanne ei ole myöskään se, että koko teollisuus suljetaan. Eli mielestäni se, mitä me tarvitsemme, on sen varmistaminen, että me todella menemme eteenpäin. Ja se, että luomme erittäin selkeät kehykset ja luomme yrityksille ja teollisuudelle ää, ää, lailliset puitteet ja la, laillisen turvan ja varmuuden siitä, että he ne voivat toimia niin, ettei teollisuus kärsi, vaan luodaan uudistuvia energioita, jotka ovat hinnoiltaan myös sopivia. Tämä on varmasti yhden tulevaisuuden kilpailukyvyn peruspilareista. Gue. Neoklis Rikiotsis Guelta, olkaa hyvä. Kiitoksia sitten komission strategia energiaturvallisuuden suhteen. Siinähän ei ole minkäänlaista viittausta tai näihin itäisen välimeren alueella äh, löydettyihin suuriin energiaesiintymiin ja niiden hyödyntämisen turvallisuuteen. Viittasitteko te omassa äh, puheenvuorossanne näihin esiintymistä? Tehän puhuitte vain tällaisista hubeista. Mutta mikä teidän mielestänne nämä energiaesiintymät voisivat olla, erityisesti nämä Kyproksen esiintymät? Tällä hetkellä on olemassa eurooppalaisia yrityksiä, jotka suorittavat mielenkiintoisia tutkimuksia asian suhteen ja tekevät ehdotuksia, jotta, vo, jotta voitaisiin kehittää tänne Välimeren alue ikään kuin tämän, tällainen yhteyspiste ja jotta se voisi olla tällainen projekti, jota voitaisiin tukea energiaturvallisuuden takaamiseksi koko Euroopan alueelle, niin tästä haluaisin kuulla lisää. For, for that question. Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Haluan korostaa erästä seikkaa ja tuossa jo totesinkin tietysti Aikaa on valitettavasti hyvin vähän, mutta viittasin kyllä juuri tuohon Välimeren kaasuvarantoon ja Kyproksella on onnea siinä, että tämä uusi kenttä löydettiin, että siellä kenties oli 140-160 miljardia kuutiota kaasua, jota kenties voitaisiin sieltä louhia. Tämä on aika merkittävä asia ja saattaa olla, että vielä lisävarantojakin sieltä löytyisi. Olen pannut myöskin merkille Kyproksen tai Maltan tyyppisten maiden vaikeudet, koska nehän ovat kamppailleet jo jonkin aikaa sen voittamiseksi, koska ne ovat tällaisia ikään kuin energiasaarekkeita. Ja tiedätte, että EUn solidaarisuus tässä tietysti hyvin selkeästi näkyy myöskin siinä, mitä hankkeita, yhteisen edun hankkeita olisi olemassa, jotta voitaisiin auttaa myöskin tällaisia energiasaarekkeita. Joten uskon, että yhdessä Kyproksen hallituksen kanssa komissio varmasti hyvin tiiviisti pyrkii auttamaan tämän Afrodite-kentän tutkimista ja joillakin hankkeilla pyritään takaamaan myöskin se, että Kypros sidotaan tähän eurooppalaiseen energiaverkkoon ja että Kypros sekä Euroopan unioni voisivat todella hyötyä tästä uudesta löydöstä ja käyttää sitä sillä tavalla, että siitä voisivat hyötyä eurooppalaiset ja koko tämä Eurooppa että Euroopan ähm, riippuvuus vähenisi, kenties riippumattomuuteen ei päästä sinällään, mutta ehkä se vähenee kuitenkin. Greens. Kiitoksia sitten Bas Eichhout vihreiltä. Kiitoksia komission jäsen. Minä haluaisin viedä tämän nyt kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tasolle. Kaikissa kuulemisissa on jäänyt hyvin epäselväksi nimittäin yksi täsmällinen kysymys. Nimittäin se, että kuka tulee neuvottelemaan Euroopan komission nimissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Yksi nimi riittäisi. Te olette jo näissä kirjallisissa niin sanoneet, että olisi hyvin tärkeää puhua yhdellä äänellä, joten kuka tämä yksi ääni sitten olisi. Ja sitten toinen kysymys vielä se, että sisällöllisempi, että te haluatte sanoitte merkityksellisen kansainvälisen saavutuksen. Mitä tarkoitatte merkityksellisellä? Ja te sanotte, että, että Pariisi alkaa tänä vuonna, mutta se alkaa itse asiassa jo tällä viikolla. Ja nyt meidän täytyisi saada joten tuloksia ennen ja jos me nyt tavoittelemme tosiaan julkilausuttuja tavoitteita ja jos eh, ja, ja haluamme päästä siihen, että miinus 40 on todellakin miinus 40 eikä tinkimistä sallita, niin mitä te aiotte tehdä? Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Jos kysymys koskee Pariisia, Pariisia tai jos se menee Pariisin käsiteltäväksi, niin minäkin sinne menen. Mutta tie Pariisiin on aika pitkä ja se tie alkaa, kuten sanoitte tänä torstaina Brysselissä ja sitten se jatkuu Limassa ja sitten matkan varrella on vielä paljon kansainvälisiä tapaamisia, kokouksia, konferensseja, jossa neuvotteluja käydään. Joten tässä tapauksessa minun mielestäni on toimittava niin, että täytyy osoittaa hyvin vakaata tiimihenkeä, jouk- joukkohenkeä komissiona, koska kyseessä ei ole pelkästään ilmastonmuutoskomissaarin tehtävä eikä energiaunionin varapuheenjohtajan tehtävä, vaan kaikki kollegat, jotka tekevät yhdessä työtä ovat siinä asemassa, että heillä on jotakin annettavaa. Sen täytyy olla yhteinen ponnistus. Kaikkien politiikan alojen täytyy antaa panoksensa Pariisin neuvottelujen menestyksekään lopputuloksen aikaan saamiseksi. Joten sanoisin, että meillä täytyy olla yksi tavoite mielessämme, eli mikä olisi kaikkein tehokkain, paras edustus näihin neuvotteluihin. Onko se ilmastonmuutoskomissaari vai jokin tarvitaanko jotain korkeampaa poliittista taloa, pitäisi, tahoa, pitäisikö energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja olla siellä läsnä. Nämä asiat on ratkaistava ensin, koska kaikkein, kaikkein tärkeintä, asia, tärkeintä olisi saada aikaiseksi Pariisissa kansainvälisesti sitova oikeudellinen sopi, oikeudellisesti sitova sopima, so, sopimus. Meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset ja teollisuus saa samanlaiset ö, toimintaedellytykset kansainvälisillä markkinoilla kuin kansainväliset kilpailijatkin. Neuvottelujen lopputulos ja sen kunnianhimoinen tavoite hahmotellaan pitkälti torstaina, kun 2030 kehys kehyksestä keskustellaan, mutta komissio varmasti neuvottelee tai hahmottelee hyvin kunnianhimoisen tavoitteen Pariisin neuvotteluja varten itselleen. No niin, tämä oli ensimmäisen kysymyskierroksen viimeinen kysymys poliittisten ryhmien puolelta. Ja nyt sitten aloitetaan seuraava kysymyskierros. Peter Liise ensimmäiseksi. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, te puhuitte tehokkuudesta, energian ja tehokkuudesta. Jaco Drucker ja Aleska Neti olivat tässä asiassa hyvin täsmällisiä. Vähintään 30 prosenttia sitovana tavoitteena, 20-30 prosenttia ja olisi mukava kuulla teiltäkin aivan yhtä täsmällinen ja, ja sitova tavoite ja se, että miten se toteutetaan meille tämä varojen käyttö on hyvin tärkeä kysymys ja meillähän on ekodesign-direktiivi ja äh, paljon kritiikkiäkin on esitetty. Minä haluan kysyä ihan konkreettisesti, mitä mieltä olette? Herr Arias Cañete hat auch gesagt, er- direktiivistä ja Täällä on puhuttu myös, että tätä direktiiviä haluttaisiin jatkaa vuoteen 2040 ja se on tietysti sopii parlamentille, koska me olemme yhteispäätöspäätöllä. Mutta miten te, halu, miten te saatte liian byrokratian pois tästä ö, direktiivistä? Because the translation, we're talking about showerheads there in the second part of your question. Yes, th th thank you. Niin, me toisessa osassa kysymystä puhumme siis showerheadseista, eikö niin? Niin, puheenjohtaja Junkerin ja kollegani kanssa olemme yhdessä sitoutuneita 30 prosentin sitovaan tavoitteeseen, jos puhutaan siis energiatehokkuudesta. Ja teen parhaani huomenna jo Luxemburissa asian suhteen. Ja voin kertoa teille, että tämän päivän kuulemista varten ja huomisen neuvotteluja varten valmistauduin siten, että olen valmis näihin äärimmäisen vaikeisiin neuvotteluihin valmis. Mutta tulen tekemään parhaani käyttääkseni taivuttelukykyäni, kaikki taivuttelukykyni huomenna, jotta voisin selostaa ministereille, kuinka tärkeä tämän, tämä tavoite Euroopan vihreän politiikan kannalta on. Ja jos puhutaan ekodesign-direktiivistä, niin me koko komissiona ja minä myös tarvitsemme teidän tukeanne tämän ekodesign-direktiivin eteenpäin viemiseksi. Siitähän naureskeltiin julkisissa tiedotusvälineistä välineissä ja puhuttiin, että tämä on tällainen äärimmäisen byrokraattinen eh, väline, jolla yritetään säännellä kaikkia mahdollisia laitteita ihan pienemmi, suurimmista kaikkiin pienempiin. Ja Ecodesign 2020 ajattelun mukaan Eurooppa tulee säästämään energiaa. Italian vuoden energiankulutuksen verran. Eli meidän täytyy yksinkertaisesti kommunikoida paremmin näistä asioista. Ja jos puhutaan äh, eri puhdistusvälineistä tai tällaisista ehdotuksista, niin täytyy yleisölle sel- selostaa tal- tarkasti, miksi tällaista lainsäädäntöä laaditaan ja äh, mikä hyöty sillä saadaan aikaiseksi ja että byrokratiaa pystytään ja aiotaan välttää. Eli meidän pitäisi keskittyä vain sellaisiin laitteisiin, joilla saadaan todellisia energiasäästöjä aikaan. Eli kyseessä olivat siis suihkun päät. Yes, Grote. Ja sitten Matias Grote. Als wir die Kiitoksia. Kun saimme nämä uuden komission salkkujaon ja sitten energiaunionin teema nousi esiin ja ilmasto ja energia laitettiin samaan pakettiin, niin silloinhan kollegoilla syntyi aika paljon pohdintaa ja varauksia sen suhteen, että ilmastopolitiikka ja ympäristöpolitiikka jäävät ikään kuin pahimmassa tapauksessa jalkoihin tai ainakin häntä päähän. Mitä te varapuheenjohtajana aiotte näille kriitikoille sanoa, joiden äänet ovat edelleen hyvin äänekkäitä? Miten takaatte heille, että näin ei tule käymään? Puhuittekin jo uudistuvista energianlähteistä ja niiden vahvistamisesta, mutta lyhyesti sanottuna mitä olette tästä mieltä? Mitä sanotte julkisuudelle? Tästä keskustellaan hyvin paljon. Me saamme tästä koko ajan yhteydenottoja ja minä hyvin polttavasti haluaisin kuulla käsityksenne tästä. Thank you very much, Mr. Grote, for that question. Kiitos. Kiitos herra Grote tästä kysymyksestä. En usko, että äh, tämä äh, tärkeä politiikan ala jäisi syrjään, koska ette varmasti sitä salli, olette niin lähellä tätä asiaa ja tietysti se on myöskin tässä tehtävän kuvauksessa jonka komission valittu puheenjohtaja on minulle antanut, sama myöskin ympäriasioista asiasta ja ilmastonmuutoksesta vastaavalle komission jäsenelle, niin että äm, tämä on todella hyvin tärkeä politiikan osa-alue myöskin tulevaisuutta ajatellen. uskon, että hyvin paljon tulee tärkeitä kehityskulkuja seuraavien vuosien aikana, jos ajatellaan uusiutuvia energioita, Nythän kysymys on kolmannesta energiasukupolvesta kyse ja entistä enemmän uusiutuvat energiavarat pääsevät maturiteettiin ja pärjäävät omillaan, mutta hyvin usein myöskin hyvin laajalta niiden käyttö on rajoitettu, koska meillä ei ole vielä riittävän älykkäitä verkostoja ja verkkoja, jotta voitaisiin käyttää uusiutuvia energioita. Aivan liikaa on vielä pullonkauloja Euroopan unionissa ja tämä estää meitä todella toimimasta ja tekemästä kauppaa sähkön kanssa niin tehokasta kuin todella haluaisimme. Uskon, että myöskin tulee enemmän vielä tutkimusta ja kehitystä tällä osa-alueella ja tämä entisestään varmasti parantaisi energialähteiden tehokkuutta. Selvästi siis tämä on yksi keskeisistä painopistealueista tulevassa komissiossa, koska jos nyt ajatellaan alkulähteistä ja energiaa riippumattomuudesta Euroopassa ja myöskin jos kyse on kansainvälisistä velvoitteistamme, kun kysymys on 2015 tavoitteesta, niin todella uusiutuvat energiavarat ovat avain lähde, kuinka näihin tavoitteisiin päästään. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja sitten kollega Ian Duncan. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia paljon arvoisa varapuheenjohtaja Hirkas. Haluaisin käsitellään siis energia, energiainfrastruktuuria. Tarvitaanko jollaista, jonkinlaista perussopimusmuutosta, jotta saataisiin yhteiset pelisäännöt energiainfrastruktuurille ja energiantoimituksille? Ja skottina voin kertoa, että Skotlannissa on kyllä paljon energiaa, mutta sillä on huonot yhteydet ja me käytämme toki tuulienergiaa, mutta se on aika vaikea kytkeä runkoverkkoon, eli Kysymys kuuluu paljon, haluaisitte sijoittaa rahaa tähän energiaperusverkkoon, jos tämä projekti nyt etenee. Ja haluaisin kuulla sitten skotlantilaisten puolesta tähän vastauksen. Kiitoksia. For, for, for this question. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Olen vilpittömästi sitä mieltä, että me voimme hyvin paljon jo olemassa olevien sopimusten puitteissa saada aikaan. Me tiedämme, että sopimusten muuttaminen, perussopimusten muuttaminen on hyvin monimutkaista. Minä muistan oikein hyvin, kuinka komission virkaan astuminen viivästyi, kun ratifiointiprosessi oli kesken. Tämä on hyvin mutkikas prosessi, joten meidän täytyy ensin kyllä kaikki mahdolliset poliittiset ja lainsäädännölliset ja lailliset mahdollisuudet olemassa olevien sopimusten puitteissa ensin penkoa ja käyttää. Mitä sitten tulee infrastruktuurihankkeisiin ja näihin näiden konnektioiden yhteyksien luomista? Mielestäni niin meillä on useita eri vaihtoehtoja rahoitukselle. Ensimmäinen on tietysti se, että verkkojen Eurooppa yhdistetään ja se tulee sitten Euroopan budjetista 6 miljardia euroa, ei ole mikään suuri summa ja siksi mielestäni se mitä meidän pitää tehdä on se, että käytämme modernia, innovatiivista rahoituslähtökohtaa ja lähestymistapaa. Nämä 300 miljardia uusi investointipaketti puheenjohtaja, josta puheenjohtaja Juncker on puhunut. Sen puitteissa me voimme saada paljon enemmän aikaa ja olen sitä mieltä, että hyvä asia tässä on se, että meillä on tällainen iso eh, ikään kuin mm, master eh, suunnitelma, eh, yläsuunnitelma, jonka puitteissa voimme tehdä asioita ja keskipitkällä aikavälillä uskon siihen, että jos aloitamme eh, tämän investointipaketin rakentamisen hyvällä tavalla saamme aikaan sellaisia malleja yhdessä Euroopan investointipankin kanssa, jotka jopa tämän paketin yli ja ulkopuolella voivat tuottaa eh, varoja energiainvestointeihin tulevaisuudessa. Kiitos. Gerbrandi. Ja sitten Jan Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mainitsit sitten jo mm, vähähiilisemmän toiminnan ja energiatehokkuuden, mutta vastauksissa ne olette paljon keskittynyt kuitenkin fossiilisiin polttoaineisiin, vaikkapa kaasuun ja niin poispäin. Mutta oletko samaa mieltä kanssani siitä, että jotta, että, että vähemmän likainen, vähemmän Ähm, energiariippuvainen Eurooppa myöskin olisi syy siihen, että me tarvitsisimme uusiutuvia energiavaroja ja että äh, tulevaisuudessa pitäisi keskittyä paljon enemmän näisiin uusiutuviin energiavaroihin, että se olisi paras strategia. Nythän Euroopan neuvosto äh, taas lähtee tätä asiaa ratkomaan. Tässä on tällainen itä-länsi jakolinja neuvostossa. Aiotteko te nyt vakuuttaa itäiset kumppanit EU:ssa? ssa siitä, että hyvin kunnianhimoinen ilmasto- ja energiapolitiikka on heidän etunsa mukaista. Thank you very much. Uh, I will definitely... Paljon kiitoksia. Teen ilman muuta parhaani huomenna jo sitten uh, neuvoston kokouksessa Luxemburissa, kun yleistä asioista puhutaan. Ja luulenpa, että kaikkein tärkeintä torstaina on saada aikaiseksi hyvin selkeä yhteinen eurooppalainen sopimus tästä asiasta. Meidän on varmistettava, että Eurooppa etenee yhteen suuntaan, puhuu yhdellä äänellä ja sillä on hyvin selkeä kehys sen suhteen, mitä halutaan saavuttaa, ei pelkästään tämän hetken ja Pariisin kokouksen välillä, vaan aivan tuonne 2030-2050 vuosiin mennessä. Luulenpa, että kun katselemme näitä tavoitteita, joita on asetettu 2030 kehyksessä, niin me olemme komissiossa juuri työstäneet hyvin vakaatta vaikutusarviointia, joka perustuu sitoumukseemme, jonka, johon sitouduimme, että 2015 vuoteen mennessä kehittynyt maailma pitäisi pienentää hiilipäästö 80-90 prosentilla 2050 vuoteen mennessä siis. Ja tämä me ehdotimme myöskin jäsenvaltioille. Ja minusta on yhä selvempää, että Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioille on myös tärkeää keskittyä uusiutuviin energiavaroihin. Edistystä kyllä tapahtuu, mutta idässä ollaan huolestuneita siitä, että heillä on erilainen lähtötilanne, erilaiset rahoitusmahdollisuudet, erilaiset laatu kysymykset koskien runkoverkkoa, jotta voitaisiin ottaa mukaan nämä uusiutuvat energialähteet. On hyvin tärkeää mielestäni tässä paketissa ottaa kaksi, pakettia, kaksi aspektia huomioon. Ensinnäkin ensin, ensinnäkin investointirahasto, joka pitäisi ikään kuin ottaa tuolta päästökauppa vuosittaisista maksuista sivuun. Ja meidän pitäisi auttaa myös Keski- ja Itä-Euroopan valtioita uudistamaan vanhoja ö, voimaloita ja uudistamaan sen lainsäädäntöänsä sillä tavalla, että saataisiin aikaisemmaksi turvallisempaa ja puhtaampaa energiaa. Sitten edustaja Konjevna. Ve své písemné odpovědi se zmiňujete o tom, že uděláte vše. Kiitoksia. Te äh, aikaisemmassa vastauksessa tänne kirjassa vastauksessa sanoitte, että haluatte pyrkiä siihen, että kaikki jäsenmaat ja Euroopan parlamentti saavat tietoa kaikista kansainvälisistä ilmastoa koskevista neuvotteluista. Tämä on hyvin myönteinen asia, mutta haluaisin kuulla, millaisia suunnitelmia teillä on kansainvälisiin sitten ilmastoneuvottelujen suhteen Euroopan unioni haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta on hyvin tärkeää, että muut saastuttajat, kuten USA ja Kiina, myös tulisivat mukaan näihin pyrkimyksiin. Mitä voitte tehdä niiden maiden suhteen, jotka eivät osallistu ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun? jotta ne eivät käytä tilanteetta hyväkseen esimerkiksi parempaan työpaikkojen luomiseen. Kiitos. E, no puhunkin nyt äidinkieltäni, mikä on aina mukavaa. Me kaksihan voimme hyvin ongelmattomasti tässä puhua ja sitten tulkkaus hoitaa loput. Mennäänpä kysymykseenne. Voin luvata teille komission nimissä, mutta myös omissa nimissäni, että tulemme valmistelemaan näitä neuvotteluja hyvin avoimesti. Avoimuuden vallitessa me tulemme eh, informoimaan Euroopan parlamenttia neuvottelukannoista ja tiedämme, että Euroopan parlamentille nämä kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä viimeisen YK yleiskokouksen jälkeen olen paljon optimistisempi Pariisin ö, tavoitteiden suhteen. Minä uskon, että me voimme saavuttaa Pariisissa paljon enemmän kuin olemme tähän asti luulleet. New Yorkissa saimme kokea jotain aivan uutta, paljon suuremman sitoumuksen ja ponnistelun ilmastotavoitteiden hyväksi. Ja näin myös, että yleis, tai anteeksi, pääsihteeri Ban Ki-moon ja on myös asettunut näiden taakse ja Yhdysvallatkin on hyväksynyt uutta lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi verkkoja. Kiina parhaillaan testaa uutta järjestelmää, joka on samantapainen kuin meidän eurooppalainen ETS-järjestelmämme ja tätä kaikkea haluan käyttää voidakseni torstaina valmistellakseni hyvää neuvotteluasemaa ensi vuoden kevättä ajatellen. Ja uskon, että meidän mahdollisuutemme tavoitteidemme saavuttamiseen ovat paremmat kuin aiemmin. On suuremmat mahdollisuudet myös siihen, että kaikki valtiot osallistuvat tähän. Ja sitten Le candidat désigné ici Arvoisa, olen täällä vasemmalla. Arvoisa komission varapuheenjohtaja ehdokas Junckerin toimenkuvauskirjeessä siis todettiin, että EU pitäisi olla maailman ykkönen uusiutuvissa energioissa. Uskotteko todella, että 27 prosenttia uusiutuvaa energiaa olisi todella lähtevän komission ehdotun mukaisesti realistinen tavoite? Ja jos ajatellaan tuota e, lähtevää kollegiota, niin siellähän te usein äänestitte hyvin vähän kunnianhimoisten tavoitteiden puolesta. 27 prosenttia kuitenkin johtaisi siihen, että EU-puolella vähentäisi näitä, tai pienentäisi näitä uusiutuvien energiavarojen tavoitteitaan, joten ö, oltaisiin siis huonommalla tolalla kuin aikaisemmin. Uskotko siis, että tämä 20 prosenttia, joka ei olisi sitova ö, asia, ö, keskimääräinen luku, siis eh, tekisikö se meistä todella maailman ykkösen uusiutuvissa eh, energioissa tai niiden käytössä? Thank very much for that, uh, that question. It's, it's very... Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Se on kovin oikeutettu kysymys, joten ehkäpä selostan teille, mikä tämän komission ehdotuksen takana oleva logiikka oli. Ensinnäkin lähtökohta oli se, kuinka voimme täyttää sitoumuksemme 2050 tavoitteisiin liittyen, siis hiilestä irtautumista koskeviin tavoitteisiin. Ja kuinka voimme tehdä sen kaikkein kustannustehokkaimmalla tavalla? Se oli se toinen lähtökohta tälle analyysille. Ja me todellakin käytämme aivan ta- tiettyä tarkkaa metodologiaa tähän päästäksemme. Ja tulos oli se, että perusparametrit, jotka esittelimme teille ja jäsenvaltioille eli miinus 40 prosenttia vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin ja 30 prosentin ponnistus energiatehokkuuden suhteen ja ainakin 27 prosentin uusiutuvien energialähteiden osuus. Koska tämä olisi kaikkein kustannustehokkain tapa. Ja jos sitten haluttaisiin nopeampaa, tehokkaampaa vaihtoehtoa, niin kulut olisivat korkeammat. Eli nämä olivat ne taloudelliset analyysit, jotka su- suoritimme, ja sen perusteelta sitten teimme ehdotuksemme teille ja jäsenvaltioille. Ja voin kertoa teille, että jo nyt olen kovin vakuuttunut siitä, että pääsemme 27 prosentin ylikin koska keskustelut, joita kävi, olemme käyneet jäsenvaltioiden kanssa, on useita valtioita, jotka haluaisivat mennä pidemmällekin kuin 27 prosentin tavoitteeseen asti. Ja uskon, että tässäkin suhteessa sitten viime kädessä Eurooppa ylittäisi tämän tavoitteen. Ja uskon, että se olisi ympäristömme ja ilmastomme eduksi ja ponnistustemme eduksi, erityisesti kun liitämme sen 2050 tavoitteisiin hiilestä irtautumisen suhteen. Sitten Jean-Luc Monsieur le, le, le commissaire euh, désigné. Arvoisa valittu komission jäsen, hyvää iltaa. Te olette uusiutuviin energian ja energiatalouksiin ja olette puhuneet näistä 500 miljardista, joista Juncker on puhunut, ja monetkin komis, anteeksi, 300 miljardista. Monet muutkin komission jäsenet ovat puhuneet, mutta me emme ihan tarkkaan tiedä, mistä ne oikein tulevat. Philippe Anstad ja Emmanuel Macron niin kanssa me olemme työskennelleet hankkeen parissa, jossa olivat mukana Portugali, Espanja, Italia ja Ranska nimenomaan energiatalouksien tai energiasäästön ja uusiutuvien energiamuotojen. Ja tässä oli ö, reaalitalouden kanssa jaettava rahoitus. Toisin sanoen me e, ehdotimme, että e, näitä, e, nämä hankkeet olisivat reaalisia, eikä pelkästään, eivätkä pelkästään pankkien varassa. Thank you very much. Uh, thank you very much. Kiitos tästä kysymyksestä. Tietysti tämä on mm, paljon laajempi kysymys. Se liittyy vakauteen ja, tai tuohon vakaus- ja kasvupakettiin ja myöskin sen joustavuuteen. Tämä on asia, joka paljolti on keskusteluiden aiheena ja Tähän liittyy myöskin se, kuinka taataan se, että olemme uskottavia, kun kysymys on vakaudesta ja kasvusta, ja toisaalta kuinka rohkaisemme investointeja, kuten sanoitte, reaalitalouteen. Tältä osin minä arvostan huomiotanne Euroopan investointipankista, sillä tiedättehän, että että olemme ottaneet käyttöön Varoso 1-komissiossa niin sanotut hankejoukkovelkakirja ja äh, nyt tulokset eivät ole olleet vielä kovin vaikuttavia ja meidän pitäisi ilmeisesti tarkastella uudelleen vielä sitä, kuinka asiat sujuisivat paremmin, koska muutoin ei pystytä luomaan tämän 300 miljardin investointipakettia. Ja tässä haluaisin myöskin vilpittömästi sanottuna äh, nähdä sitoutuneemman investointipankin mukana valtiovarainministerit, jotka ovat olleet pelkästään vain ministeritä, vaan myöskin Euroopan investointipankin hallinnoijaa. heidän pitäisi olla hiukan päättäväisempiä sen suhteen, kun mietitään, mitä haluamme EIPltä, kuinka asiantuntevuutta sieltä hyödynnettäisiin vaikkapa rakennerahastoissa tai muissa rahoituskysymyksissä tai yksityisten julkisten hankkeiden rahoituksessa, niin että todella tämä raha, joka on käytettävissä rahoitusmarkkinoilla, vakuutusyhtiöissä ja myöskin säästöpankeissa, kuinka ne saataisiin nämä varat sijoitetuksi reaalitalouteen, koska uskon, että sillä saataisiin muutos aikaiseksi. Kiitoksia. Sitten Antonia Tajani olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, varapuheenjohtaja Edokas Shevchovic, mehän tiedämme, että te olette aina taistelleet sellaisen teollisuuspolitiikan puolesta, joka ottaisi huomioon energian kustannukset ja myöskin ilmastonmuutoksen. Eli tämä on tärkeä kytkös, kun puhutaan tästä 2020 kehyksestä ja sitten eh, ilmastonmuutoksesta. Ja sen takia parlamentti on pyytänyt komissiolta ratkaisua 2030 ilmasto- tai energiapolitiikan suhteen niin, että ne ovat teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia myöskin teollisuuden piirissä ja että teollisuus ei joutuisi kantamaan lisäkustannuksia, olisivat ne sitten suoria tai epäsuoria ilmastopolitiikan takia. Ja sitten päästökauppa olisi otettava huomioon myös. Eli oletteko te sitä mieltä, että pitäisi tällaisia äh, hiilivuotoaltiita sektoreita tukea esimerkiksi siten, että kompensoitaisiin äh, hi- päästökauppajärjestelmästä koituvia epäsuoria kustannuksia jotenkin. Ja jos nyt tässä viitataan, ja hetkinen, juuri pääsen tässä kysymykseen, eli kun puhutaan kiinalaisista energiantuojista, niin pitäisikö heille asettaa jonkinlaisia erilaisia ehtoja kuin äh, eurooppalaisille lähteille? Kiitoksia. Haluan ihan ensiksi kiittää herra Tajania siitä, että hän yrittää aina pitää eurooppalaista teollisuutta kilpailukykyisenä ja ottaa esille nämä tavoitteet, mitä teollisuuden pitäisi 2020 mennessä kaksi, päästä 20 prosenttiin. Euroopan unionin teollisuuspolitiikka on hyvin keskeisellä sijalla. Jos puhutaan teollisuuden tulevaisuudesta ja energiasta, on kaksi periaatteellista tärkeää kysymystä. Ensimmäinen niistä on energian hinta ja sähkön hinta. Tässä meillä todellakin on ongelma, koska jos katsotaan sähkön hintaa, koko myynnin alalla. Suurin osa hinnoista on samankaltaisia kuin Yhdysvalloissa, mutta jos puhutaan sitten tästä vähittäismyynnistä, hinnat voivat olla, tai eh, eh, hinnasta, joka teollisuus joutuu maksamaan, ne voivat olla kaksi-kolme kertaa suurempia. Sama koskee kaasua, eli itse asiassa kyse ei ole tuotantokustannuksista, vaan pikemminkin siirtokustannuksista ja veroista, jotka siihen päälle tulevat. Ja kuinka paljon me oikeastaan eh, energian kustannuksilla huononnamme kilpailukykyä, kun meillä on nämä siirto- ja verokustannukset, jotka tulevat siihen päälle. Ja toinen kysymys, jonka herra Tajani otti esiin, on myöskin hyvin tärkeä ja mielestäni suorastaan yksi menestyksen avaimista nyt tulevana torstaina, ja se on nimittäin tämän hiilivuodon estäminen. Ja tässä suhteessa on aika selvää, että hiilivuotomekanismin täytyy pysyä meidän politiikan työkalupakissa paitsi nyt myös 2020 jälkeen. Muussa tapauksessa meidän teollisuutemme siirtyy sellaisille alueille, joissa ympäristölainsäädäntöä ei kunnioiteta ja sitten se saastuttaisi paljon enemmän kuin omissa maissamme. Sitä paitsi me myös menettäisimme kilpailukykyä ja työpaikkoja Euroopassa. Ja sitten Edward Martin. Hyvin sanottu. Kiitokset herra Sefcovic. Olen täällä salkkunne on tituleerattu Euroopan energiaunionin salkuksi. Jos nyt ajatellaan sen sisältöä, niin mitä instrumentteja voidaan ajatella, että tällä alalla tulisi nykyisen asiantilan Euroopassa, kun ajatellaan vaikkapa kansallista suvereniteettia ja toisaalta taas energiapolitiikkojen yhdentymistä, niin minkälaista yhteistä energiaunionia tässä voitaisiin sitten ajatella? Ajat ajatteletteko, että voisitte tyytyä vain tämän kolmannen paketin toteuttamiseen vai oletteko ajatelleet myöskin, mitä tapahtuisi jäsenvaltioiden budjettipolitiikalle, jos ajatellaan vaikkapa eurooppalaista, jotain tämmöistä eurooppalaisen ohjausjakson, energian ohjausjakson tyyppistä asiaa? Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä ja olen varma, että me tulemme työstämään tuota energiaunioni viimeisiltä yhdessä. Minun mielestäni tässä tarvitaan syvällistä keskustelua teidän ja meidän jäsenvaltioidemme kanssa. Ehdottaisinkin teille, että tekisin ahkerasti työtä tämän energiaunionin poli- poliitti- poliittisen konseptin parissa ja sitten esittelisin valiokunnalle tämän ajatuksen yksityiskohtaisemmin aikanaan. Voin vakuuttaa, että status quo olisi sellainen asia, joka voitaisiin hyväksyä. Meidän yksinkertaisesti on päästävä tästä tilanteesta pois. Ja kuten sanoin, paljon on vielä tehtävää turvallisuuden suhteen ja kuinka voimme parantaa solidaarisuusmekanismia parempaan suuntaan. Ehkä meidän täytyy tarkastella kaasuturvallisuusdirektiiviä vielä uudestaan. Ja luulenpa, että meidän täytyy työstää vielä hieman pidemmälläkin asioita kuin tuon kolmannen paketin piirissä ja nykyisten järjestelyiden parissa. Nimittäin meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä tuon ikään kuin kovan raudan ja ja, ja sitten taas ohjelmiston välillä. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on hyvät yhteydet näiden kahden osa-alueen välillä. Meillä on oltava hyvät, toimivat, älykkäät runkoverkot, verkot, mutta toisaalta tarvitsemme myöskin softaa, koska usein tapahtuu niin, että meidän, äh, meidän siirto toimiamme eivät toimi asianmukaisella tavalla. On erilaisia kansallisia sääntöjä, erilaisia toimintametodeja ja energiakauppa on hyvin rajoittunutta juuri näiden erilaisen lähestymistapojen takia, joten meidän täytyy mielestäni olla aloitteellisia ja varmistaa, että eh, nämä energian siirtojärjestelmät palalla toimivat ja sääntelijät tekevät tehokasta yhteistyötä ja meidän täytyy motivoida näitä toimijoita, jotta jotta saataisiin aikaiseksi kaikki ne energian yhtenäismarkkinoihin liittyvät edut, jotka on saatavissa. Minä käyttäisin nyt mielelläni äidinkieltäni tässä, koska se on yksi teidän laajan kielitaitonne osa-alueesta. Minä kuul, olin mukana teidän kuulemisessanne, arvoisa valittu varapuheenjohtaja, kun olitte kuultavana liikennevaliokunnassa viime viikolla. Ja se oli oikein hieno suoritus, loistava suoritus teiltä. Ja minun mielestäni energiaunionin suhteen te varmasti pystytte käyttämään tätä aikaisemman salkkunne avaruuselementtiä. Kysymykseni liittyy asiaan, joka on myös Lissabonin sopimuksessa, eli yksittäisillä jäsenmaat. Yksittäiset jäsenmaat voivat itse päättää omasta energiakombinaatiostaan. Minä kysyisin, miten te sovitatte yhteen yksittäisten jäsenmaiden intressit niin, että vältämme sen, että toinen yksi jäsenmaa voi painostaa toista jäsenmaata tai komissio voi painostaa jotain jäsenmaata, koska eri jäsenmailla on kuitenkin erilainen maantiede ja historia ja, ja muita tällaisia eroja. Kiitos. Niin, vastaan kysymyksenne sanomalla, että mitä tulee liikennepolitiikkaan, niin minulla on nyt uusi vastuualue. Nyt olen energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja, mutta kyllä tämä aihealue on hyvin kiinteässä yhteydessä liikenteen kanssa. Kyllä näitä politiikkoja täytyy koordinoida. Sekä liikenne että avaruus ovat asioita, jotka on koordinoitava energiapolitiikan kanssa. Ja Tämän täytyy tapahtua yhteistyön kontekstissa Euroopan komission sisällä toiseen kysymykseen tai toiseen osaan, toi kysymyksenne toiseen osaan voin todeta, että olette oikeassa siinä, että jäsenmailla jäsenmaille on hyvin tärkeää se, että Lissabonin sopimuksesta pidetään kiinni, että ne edelleen pysyvät riippumattomina itsenäisinä niiden päätösten suhteen, jotka koskevat omaa energiaa kombinaatiota, energiaratkaisua, mutta silti Energiayhdistelmä on kuitenkin myös teema, jota voidaan käsitellä eurooppalaisena yhteisenä teemana, ja vaikka se onkin jäsenmaiden toimialaa. Mutta meillä on kuitenkin olemassa myös sisämarkkinat ja meillä on kolme energiapakettia, jotka olemme jo hyväksyneet ja niistä näkee selvästi, että me tarvitsemme yhteistyötä myös energia-alalla, jotta, ja jotta saisimme nämä yhteydet aikaiseksi, me voimme näitä, käyttää näitä puitesopimuksia. Kiitos. Eh, colleague Morten Helbeck. Ja sitten Morten Helbeck Petersen. I'm back here for... Olen täällä kello neljässä arvoisa varapuheenjohtajaehdokas Tämä ei ole pelkästään vain nettiin välitetty, vaan tämä on ihan 360 asteen kuuleminen. Olin iloinen, kun kuulin, että sanoitte, ettei pitäisi katsoa, että talouskasvun ja ilmastonmuutoksen torjunnan välillä pitäisi olla mitään ristiriitaa. Olin myöskin iloinen, kun totesitte, että äh, energiatoimitusvarmuus on tapa, jolla ilmastonmuutosta torjutaan. Ja myöskin olin iloinen, kun puhuitte uusiutuvista energiavaroista, koska minusta se on todellakin avainkysymys. Minun mielestäni kuitenkin sanoitte, että energiaa tehokkuutta pitäisi pitää ensimmäisenä energialähteenä. Kysymykseni on, kuinka te vakuutatte jäsenvaltiot siitä, että tämä itse asiassa on juuri näin, koska tältä ei oikein vaikuta tällä hetkellä. Voisitteko hiukan kehitellä tätä ajatusta? Much, thank you much for, for this. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin, luulenpa, että tämä argumentti on hyvin yksinkertainen. Nimittäin voi, onko meillä varaa käyttää 46 prosenttia energialaskustamme eh, rakennustamme lämmittämiseen ja viilentämiseen. Eikö se ole hieman liian kallista? kun maksamme energiatuonnista lähes 400 miljardia euroa vuosittain. Eli kuinka paljon voimme säästää ja kuinka valtava potentiaali meillä tällä alalla on saavutettavissa, kun saavutamme todellisen energiatehokkuuden rakennuksissamme. Kun opiskelin ja valmistauduin tätä politiikan alaa varten ja kyselin komission asiantuntijoilta, että miksi on niin vaikeata vakuuttaa jäsenvaltioita asioista, kuinka emme ole edistyneet asiassa paremmin, koska valintahan on aika selkeä, koska lähes puolet rahastamme menee rakennusten lämmitämiseen ja jäähdyttämiseen. Ja sanoin, että ehkäpä tähän mennessä olemme käyneet liian suurta sääntelymäärää läpi, eli kun e- rakennusten energiatehokkuutta pidettiin ikään kuin velvoitteena tai meidän sääntelyn lähestymistapa oli tällainen rajoittava. Sen sijaan ehkä meidän pitäisi ajatella enemmän kannusteiden kautta, koska varattomat ihmiset, joilla ei ole varaa kolminkertaisiin laseihin, ikkunoihin esimerkiksi, taikka he eivät voi muuttaa energiajärjestelmiä taloissaan tehokkaammiksi, niin ehkäpä meidän pitäisi miettiä järjestelmiämme ja lakejamme, minkälaisia eri puolilla Eurooppaa on käytössä talouksien ja kuntien motivoimiseksi, niin että saataisiin energiatehokkuutta paremmiksi rakennuksissa. Tämä voisi olla yksi sellaisista argumenteista, joka voisi auttaa komissiota ja jäsenvaltioita vakavammalle mielelle ja, ja tehokkaammiksi tässä politiikan alalla. Kiitoksia sitten Sofia Sokorafa. Kiitos, kirja Πρόεδρε. Κύριε Kiitoksia arvoisa puhe, varapuheenjohtaja. Te puhuitte siitä, että pitäisi luoda uusi yhteisökategoria, jossa olisi siis, kyse, olisi siis kyse sellaisista kuluttajista, jotka kärsivät energiaköyhyydestä. Kuluttajat, jotka kärsivät energiaköyhyydestä, ehm, pitäisi ottaa Euroopan komission politiikan kohteeksi. Tässähän on erityisesti kyse tällaisesta lämmittämisestä ja viilentämisestä ja itse asiassa kaikki nämä järjestelmät ovat samalla tavalla kaikkien käytettävissä, mutta eivät maksettavissa, eivätkä saavutettavissa ja siksi äh, onkin syytä kysyä, että tämä energiaunioni, jota te haluatte tässä edistää ja rakentaa, niin ottaako se myös huomioon energiaköyhyyden sosiaalisen aspektin ja miten te aiotte taistella energiaköyhyyttä vastaan, millaisia rahoitus rahoitusvälineitä olette aikonut käyttää sitä vastaan taistelisia ja epäsuoria toimenpiteitä aiotte tehdä, jotta eh, ehkäistäisiin tätä hintojen nousua, joka nimenomaan johtaa energiaköyhyyteen. Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Tämä on hyvin tärkeä ja asianmukainen kysymys ja tämä asia on, tai ongelma on kärjestynyt kriisin myötä. Meillä on noin miljardi ihmistä, joilla ei ole edes perussähkö, sähköä käytössään ja ähm, todella äh, tämä kysymys on kuitenkin kehittyneestä maailmasta ja on sanottava, että iskettäisen kriisin takia itse asiassa entistä enemmän energiaköyhyyttä on myöskin Euroopassa. Äh, ja teillä on aivan oikein kysymys, oikeus kysyä, mitä mä aiomme tehdä tälle asialle. Tietän, että, että että kun kysymys on tietysti sosiaalipolitiikasta, niin tämä on jäsenvaltioiden käsissä tämä asia, mutta samanaikaisesti voitaisiin myöskin tehdä hyvin paljon Euroopan tasolla. Ensinnäkin voisimme oppia toisiltamme, mitä voidaan tehdä vaikkapa sosiaalipolitiikan saralla, kun kysymys on kaikkein haavoittuvimmista ja haivottuvimmista ihmisistä ja kotitalouksista. On Euroopassa, Euroopassa on olemassa erilaisia järjestelmiä ja uskon, että voimme aina analysoida, mikä olisi paras tiettyyn jäsenvaltioon. Joissain tilanteissa voidaan ajatella vaikkapa suoria tukia näille haavoittuville ihmisille tai sitten jotain muita järjestelmiä voidaan ajatella. Jossakin maassa voi olla vaikkapa katto katto, tietty katto, kuinka paljon perustarpeisiin energiaa voi saada näille haavoittuville kansanryhmille, joten on olemassa sellaisia järjestelmiä jäsenvaltioiden kanssa, täytyy tätä asiaa miettiä. Voimme käyttää sosiaalirahastoa, sama myöskin rahe, rakennerahastoja tässä asiassa, ja sen takia on hyvin tärkeää, että myöskin ympäristöä ja energiaa varten teemme päätöksen näistä valtion tuista, koska tämä on myöskin se tapa, jolla voitaisiin auttaa niitä henkilöitä, jotka todella tarvitsevat apua tässä tilanteessa ja joilla pitäisi olla mahdollisuus saada kohtuuhintaista energiaa. Thank you. Kiitokset. Ja sitten Linnea Engström. Thank you, Mr. Uh, my... Kiitoksia, Recep Jovic. Minun kysymykseni koskee samaa teemaa. Meidän täytyy päästä näihin ilmastotavoitteisiin uusiutuva energia ja äh, sen sijaan, että käyttäisimme hiiltä ja fossiilisia, mutta monet maat investoivat hyvin vähän uusiutuviin energiamme ja viime viikkoinen komission raportti todistaa sen, että fossiiliset polttoaineet saavat paljon enemmän äh, tukea EU-ssa kuin uusiutuvat. Kyseessä on tietysti myös sosiaalinen haaste, kuten tässä äskeinen kysyjä totesi. Ihmisillä ei ole sama pääsy energian pariin ja äh, miten te tulet, aiotte varmistaa sen, äh, että sellaiset toimenpiteet, jotka lisäävät uusiutuvien äh, energiamuotojen käyttöä, kulkevat käsikädessä energiaköyhyyttä vastaisen taistelun kanssa? Kiitos näin mutkikkaaseen kysymykseen. Ei ole helppo vastata. Asia on myöskin hyvin mutkikas ja varmasti yksi niistä todellisista haasteista, joita komissiolla, jäsenvaltiolla ja EUlla on seuraavien viiden vuoden aikana. Ensimmäinen osa vastaustani olisi seuraava. Meidän täytyy todella saada valmiiksi energian yhtenäismarkkinat. Kuten sanoin, jos tarkastellaan tukkuhintoja energian osalta, niin ne ovat verrattavissa siihen, mitä nähdään vaikkapa Yhdysvalloissa. Samanaikaisesti joskus tilanne on sellainen, että meillä on todella energiaa markkinoilla, mutta meillä on myöskin näitä pullonkauloja, eikä ole riittävästi yhteistyötä ja erilaisia sääntöjä on olemassa eri jäsenvaltioissa ja näitä kansalliset säätelijät kehittävät ja ne eivät anna mahdollisuutta yhtenäismarkkinoiden eduille, joita voitaisiin saavuttaa meidän pitäisi saada yhtenäismarkkinoiden kautta nämä hinnat alhaisemmiksi. Ja kun kysymys on sitten julkisesta toiminnasta energian saralla, niin kuvio on aika hieno, aika, aika iso. 140 miljardia vuodessa, joten tämä on aikamoinen summa, jota käytetään energian tukemiseen ja silti ihmiset edelleen valittavat siitä, että energian hinnat Euroopassa ovat kovin korkeita. Tämän takia uskon, että Toisaalta meidän on taattava, että kaikki yhtenäismarkkinoiden energiarajoitukset poistetaan ja että todella voimme täysinäisesti hyötyä yhtenäismarkkinan edusta myöskin energiasaralla ja toisaalta meidän on käytävä rehellinen keskustelu hintarakenteesta Euroopassa ja taattava todella se, että hinnat heijastelevat energiakustannuksia ja myöskin meidän täytyy miettiä myöskin sitä, millä nämä energiahinnat saataisiin kohtuullisiksi. Kiitoksia. Sitten Zoltan Balzo. Köszönöm a ön elismer... Paljon kiitoksia puheen, puheenjohtaja. Herra Shevchovic, teillä on vaikuttava ura jo takananne ja olette erityisen kokenut ulkoasioissa. No haluaisin nyt viitata Moskovan kansainvälisten suhteiden instituuttiin. Kollegani herra Virtovac vietti aikaa siellä, kuten tekin ja olette olleet korkeissa viroissa sen jälkeen, että teillä on paljon korkean tason johtamisesta kokemusta. Ja haluaisin kysyä, haluaisitteko, olisitteko valtameri-laivan kapteenina, jos tilaisuus tulisi? Ettepä ehkä, mutta oletteko Euroopan unionin komissaarin asioista valmis vastaamaan? Olette hyvin kykenevä henkilö, pystytte valmistautumaan näihin kysymyksiin, mutta todellakin mietin, että tämä on niin monimutkainen aihealue. Eikö, te, etkö teidän mielestänne pitäisi olla jonkinlaista asiantuntijuutta näistä asioista ja eikö olisi aika rohkeaa tunnustaa tämä, että sitä nyt ei välttämättä ehkä ole? Äh, äh, Kiitoksia minä ilman myytä tunnustan ja tunnistan sen, että asiantuntijuus tällä alalla on äärimmäisen keskeinen asia ja olen sitä mieltä, että Euroopan komissiossa ja jäsenmaissa tällaista asiantuntijuutta kyllä löytyy. Mielestäni se, mitä me tällä hyvin tärkeällä alueella energiaunionissa, me tarvitsemme poliittista johtajuutta juuri tätä kippariutta ja diplomaattisia taitoja jotta voimme varmistua siitä, että jäsenmaat ovat valmiita menemään tähän suuntaan ja kenties luopumaan jostakin osasta suvereenisuudestaan energiaunionin hyväksi. Ja mielestäni tarvitaan myös hyvin vankkaa ulkopoliittista osaamista, jotta voi valmistautua neuvotteluihin sellaisten suurten kumppanien ja vastapuolten kanssa kuin esimerkiksi Venäjä. Se on aika mutkikas, eli tarvitaan myös laajaa ulkopoliittista kokemusta, kun puhutaan neuvotteluista muiden kumppaniemme kanssa ilman, ilmastonmuutospolitiikasta, koska luuletteko, että meillä voisi olla suurempaa neuvotteluhaastetta ja diplomaattista haastetta kuin ensi vuoden Pariisin huippukokous. Siitä tulee oikein suurin poliittinen ja diplomaattinen tapahtuma ja silloin se tulee riippumaan minusta ja komissiosta, mutta tietysti myös korkeasta edustajasta Mogherinistä, eh, jotta saamme kaikki diplomaattiset panokset peliin tässä agendassa korkealla olevassa asiassa. Minä uskon siihen, että voimme yhdistää oman eurooppalaisen kokemukseni, ulkopoliittisen kokemukseni, sen asiantuntijuuden kanssa, jota tulen tässä hyvin nopeasti kehittämään ja jota sitten komission työntekijät ja, ja palvelut tulevat tukemaan. Kiitoksia paljon vastauksistanne, arvoisa varapuheenjohtaja ehdokas, ja sitten pyytäisin vieressä istuvaa kollegaa johtamaan toista osaa tästä kuulemisestamme. Kiitoksia ja nyt voimme jatkaa sitten tällä pingisjärjestelmällä. Ja ensimmäiseksi sieltä pingahtaa Rova Kostinger. Kiitoksia. Arvoisa ähm, varapuheenjohtaja, te olette puhunut uusiutuvista energianlähteistä jo aika paljon, mutta jos me mentisimme konkreettiseen asian komissio, jota tässä kuullaan hyvin äskettäin, Isossa Britanniassa toi valtiolliset takeet ydinvoimalalle ja eh, te tiedätte tästä Euroopan unionin sopimuksissa kuitenkin aivan selvästi sanotaan, että uusiutuvien energioiden rakentaminen pitäisi olla kaikkien ylimpänä prioriteetissa ja teidän eh, komission toimintanne eh, asettuu tätä vastaan. Ja tässä on aivan selvää, että nyt on atomienergian renessanssista jälleen kyse, mitä minua todellakin kiinnostaisi, miten te selitätte tämän massiivisen kilpailun vääristymistapauksen, joka, jonka takia nyt sitten uusiutuvat energiat joutuvat kärsimään ja jäävät kakkosijalle. Ja Minua kiinnostaisi myös, miten itse tässä äänestyksessä toimitte. Äänestittekö noiden valtiollisten takuiden puolesta vai niitä vastaan? The answer, please. Ja vastaus? For, for, for this question as well, because I... Kiitos kysymyksestä. Tämä todella vaatii selvennyksiä itse asiassa kysymys ei ollut niinkään energialähteiden preferoinnista, vaan kysymys oli valtion tuosta sellaisesta tilanteesta, jossa komissiossa kilpailupääosasto tätä johti ja britti viranomaiset tekivät tästä hyvin vakuuttavan, että kysymys tässä, tässä valtion tukihakemuksessaan he ovat hyvin vakuuttavia siis, ja heillä oli myöskin selkeätä näyttöä siitä, että he haluaisivat 7 prosenttia energiastaan jos Hinklin tuota, ydinvoimalaa ei rakennettaisi ja tällä tavalla siis markkinat epäonnistuisivat ja millään lailla energian puutetta ei voitaisi kattaa ja tavanomaisella markkinarahoituksella ilman valtion apua tässä ei pärjättäisi. Ja voin todella siis sanoa, että Tämä oli varsin vaikea ja mutkikas äh, asia neuvotella brittiviranomaisten kanssa ja komissio tässä äh, todella äh, korosti sitä, että että parasta on katsoa brittiläisen kuluttajan etua ja uskon, että lopullinen tulos ja kun ajatellaan kuluja myöskin tässä hankkeessa, niin ne jaettiin puolin ja puolin 70 miljoonaa valtiolta ja 70 miljoonaa yksityisiltä sijoittajilta. Ja uskon, että tämä on paljon parempi järjestely kuluttajille kuin jos olisi pysytty siinä, mitä neuvotteluiden alussa mikä oli tilanne neuvotteluiden alussa. Neuvotteluiden alussa. Ja sitten edustaja Pagnon. Arvoisa varapuheenjohtaja, minä olen täällä toisella puolella. Haluaisin äh, ylistää teidän energiaanne ja aktiivisuuttanne ja tuossa alkupuheenvuorossanne puhuitte siitä, että nyt on tullut energiaunionin aika ja että äh, nyt on suuren eurooppalaisen energiapolitiikan aika ja nuo viisi pilaria, jotka esititte, äh, edustavat kyllä toivoa, mutta samaan aikaan äh, usein tällaiset tavoitteet katuvat siihen, että kannat saattavat olla hyvin erilaisia. Minulla on siis seuraavanlainen kysymys. Energiaunioni, joka lähenee uutta Euroopan, Euroopan neuvoston puheenjohtajan kantaa, Donaldovskin kantaa, vai onko pikemminkin kyse siitä, että te haluatte edistää kaasun yhteisostoja siten kuin esimerkiksi Jacques Delors ehdottaa? Kumpaa näistä kannoista te pikemminkin edustatte? Thank you very much and, and, and I hope I understood. Niin, kiitoksia paljon. Toivottavasti ymmärsin kysymyksen oikein. Siis totuushan on se, että on käytetty erilaisia lähtökohtia tämän päiväisen keskustelun pohjana. Minusta energiaunioni oli sellainen käsite, joka oli euro vakuuttuneisten, sitoutuneiden eurooppalaisten mielissä ihan vähän aikaa sitten vasta. Ja minä nyt viittasin tässä Jacques Delorsin ja Jerzy Buzekin lainauksissani mutta muitakin poliittisia ajattelijoita on ollut, jotka ovat ehdottaneet, että meidän täytyy tämä suuri harppaus ottaa tähän suuntaan. Ja yksi syy, miksi tähän suuntaan lähdettäisiin, tuli Donald Tuskilta, Euroopan neuvoston nykyiseltä johtajalta. No minä uskoisin, että poliittisen konseptin, ja sitten tähän viiteen pilariin perustuen. Voihan se olla, että tulevaisuudessa niitä on neljäkin, sitä voidaan modifioida, mutta kysymys siis kuuluu, että kuinka voidaan saada aikaiseksi politiikan äh, rakenteen ja toiminta äh, ohjelmien välinen konsensus niin, että pystymme näkemään edistyksemme, kuinka voimme arvioimaan edistymistämme säännöllisesti. Ja jos puhutaan yhteisostoista, niin siinä täytyy sanoa, että kun näitä ehdotuksia esitetään, niin yleensä kun kuuntelee asiantuntijoita, he sanovat, että niin, niin ne on, se on hyvin vaikeata. Meillä on hyvin monimutkaiset kilpailusäännöt ja VTO-säännöt. Ja ehkä syntyy huolta siitä, että jos joudutaan jonkinlaisiin kartellijärjestelyihin ja niin edespäin. Mutta minun mielestäni täytyy yksinkertaisesti omaksua laajempi näkemys tästä asiasta ja päästä eroon näistä alkuvaiheen huolenaiheista. Täytyy miettiä, kuinka paljon energiaan kulutetaan rahaa, kuinka suuri asiakas meidän pitäisi olla, ja meidän pitäisi saada sitä vasten, vastaan paljon parempaa kohtelua, paremmat hinnat ja paljon kunnioittavampaa kohtelua meidän, meidän vastapelureiltamme. Kiitoksia. Ja sitten Demesmekerin kysymys. Äh, äh, no niin, hyvää iltaa, herra Tsetskovits. Ja minäpäs vilkuttelenkin, että varmasti näette minut. Haluaisin palata energiatehokkuuskysymykseen. Sanoitte juuri, että kannatatte sitovia energiatehokkuustavoitteita. Tästä voin olla sataprosenttisesti samaa mieltä. Olen kuitenkin hiukan pettynyt, kun sitten Eurooppa-neuvoston päätelmistä luen, että hallitusten ja valtioiden puheenjohtajat puhuvatkin tällaisista indikatiivisista, siis suuntaa antavista tavoitteista. Tämähän on nyt askel taaksepäin. Luuletteko te, että tällaiset suuntaan antavat tavoitteet nyt sitten johtavat nopeammin niihin tavoitteisiin, joihin me kaikki pyrimme? Toiseksi, energiatehokkaiden yritysten tukemisesta täytyy edelleen puhua, jotta kilpailukykyä voitaisiin parantaa. Miten haluatte, miten aiotte sitten tämän yhdistää energiatehokkuuden nimissä tehtäviin prioriteetti-investointeihin? Thank, you very much. Uh, uh, Kiitos tästä kysymyksestä. Huomaan, että olette läpikotaisen tutkinut nuo neuvoston päätelmät tai päätelmäluonnokset. Ja niissähän todetaan, että kun kysymys on energiatehokkuudesta, niin silloin kysymys on myöskin tavoitteista. Kuten sanoin, huomenna yleisten asioiden neuvostossa. Minä pyrin pääsemään sitoviin tavoitteisiin, mutta tiedätte, että Euroopan neuvosto lopulta tekee päätöksen konsensuksella ja on hyvin vaikeata ennakoida lopullista tulosta. Voin myöskin kuitenkin sanoa hiukan enemmänkin, kun ajatellaan sitä kokemusta, mitä EUlla on siitä, että on otettu käyttöön tavoitteita ja tiettyjä käytäntöjä tai politiikkaa vihreässä kasvussa, niin joskus vielä konkreettiset toimet ja konkreettiset käytännöt ja politiikat ovat tärkeämpiä kuin tavoitteet. Ne ovat asioita, jotka ovat ikään kuin virikkeitä ja ne ovat Euroopan toimielinten käsissä se, kuinka voisimme lähteä työstämään Euroopan neuvoston päätelmiä, kuinka voisimme ne sitten kääntää todelliselle kielelle ja poliittisiksi toimiksi myöhäisemmässä vaiheessa. Uskon, että tämä olisi tällainen jatkuva prioriteetti Euroopan komissiossa se, että taattaisiin, että kun kysymys on vaikkapa energiatehokkuudesta ja puutteista, joita meillä on, ja voitaisiin analysoida sitten ne kustannukset, joita kansalaiset joutuvat maksamaan, kun energialaskut ovat liian suuria, koska energiatehokkuus ei ole riittävän hyvällä tolalla. Nils Tort. Kiitoksia sitten Nils Torvalds. Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja arvoisa varapuheenjohtaja ehdokas. Teidän kirjallisessa vastauksessanne sanoitte jotakin siitä, että pitäisi puuttua energian tai polttoaineiden ja ruoan tuotannon väliseen eh, ristiriitaan. Ja ehkäpä taklaus, tämä tackling-verbi, joka liittyy, liittyy eh, jääkiekkoon, ei välttämättä ihan istu nyt komission toimintaan, koska komissio taklaa kyllä, mutta sillä ei ole selkeitä maale, maaleja, tavoitteita siis nähtävissään. Eli tarkasteletteko nyt sitten, yritättekö nyt sitten taklata ikään kuin tarttua jonkun komission, komission kiinni, komissaarin kiinni selkeällä tavalla vai onko teillä selkeä maali mielessänne, siis tavoite mielessänne? Teillä oli varmasti biopolttoaine tässä mielessä, eikö niin, kun kysyitte tämän kysymyksen ja sehän onkin myös yksi niistä asioista, jos saan teidän hyväksyntänne mandaatille, niin, niin tämän otan hyvin pian meidän trilogipöytäämme es, esiin tämän aiheen. Koska kun puhutaan biopolttoainedirektiivistä, niin silloin ILUK-direktiivistä ja mehän olemme toisessa käsittelyssä ja uskon, että pääsemme yli Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden välisistä ristiriidoista ja pääsemme hyvään kompromissiin, niitä tällä alueella nimenomaan tarvitaan olette aivan oikeassa, kun puhutte tästä tacklingista ja taklauksesta. Meidän täytyy olla hyvin vilpittömiä, koska ensimmäinen biopolttoaine sukupolvi, joka ö, syrjäytti nimenomaan ö, rehu ja ö, ruo, ruoan, ö, rehukasveja ja ruoanvalmistuskasveja ja siksi ö, ei saatu aikaiseksi sellaisia biopolttoaineita, jotka olisivat täyttäneet kaikki laatuvaatimukset ja sitten niillä oli myös vielä tahattomia, erittäin epäsuotuisia sosiaalisia seurauksia. Uskon, että löydämme ratkaisun tähän ongelmaan ja voimme käyttää budjettiamme siten, että voimme motivoida tutkijoita työskentelemään hyvin intensiivisesti toisen sukupolven biopolttoaineiden parissa. Sitä me todella tulevaisuuden kannalta tarvitsisimme. Voin toisaalta kertoa teille myös, että tulemme nähdä, näkemykseni mukaan näkemään seuraavien viiden vuoden aikana liikenteen puolella näkemään paljon enemmän sähkön vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä ja niin edelleen, joka myös auttaa tähän asiaan. Kiitoksia. Sitten Joris Bones. Buenas noches, señor Hyvää iltapäivää. Olen täällä vasemmalla. Ydinenergiakysymys on tullut jo esiin. Garoniala Massin Espanjan Bilbaon lähestöllä Baskimaassa sijaitseva, Burgosin kaupungin lähellä sijaitseva tällainen ydinlaitos. Äskettäin Belgiassa vastaavallinen laitos suljettiin, koska sitä pidettiin vaarallisena. Ja nyt ilmeisesti kuitenkin tätä käyttöä aiotaan jatkaa tietysti, että tähän konkreettiseen tapaukseen voi ottaa kantaa, ja tämä on tietysti jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa, mutta kuitenkin haluaisin tietää, voitteko ottaa tämän asian esille tai voidaanko tämän tyyppisiä vanhentuneita ydinenergialaitosten kysymyksiä ottaa esille, tällaisia ydinvoimalakysymyksiä ottaa esille. Uh, uh, Kiitoksia paljon. Olette aivan oikeassa, jos nyt puhutaan ydinvoimaloiden turvallisuudesta, niin tämä on tietenkin äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja tästä syystä meidän täytyy tehdä Espanjan hallituksen kanssa hyvin läheistä yhteistyötä ja kuten tiedätte, meillä komissiossa on 180 ydinvoimalatarkastajaa, jotka varmistavat työllään, että Euroopan ydinvoimalat ovat hyvin toimivia, turvallisia ja täyttävät kaikki korkeat turvallisuusmääräykset sen takia oli tärkeää myöskin, että tämän Fukushiman tragedian jälkeen suoritettiin stressitestit ja olemme viime aikaina havailleet, havainneet, että kaikki se asiantuntemus, joka meillä komissiossa on ja stressitestitulokset ja näiden voimaloiden ja laitteiden tarkastukset on asianmukaisesti suoritettu. Ja voin vakuuttaa, että jos komission puolelta olisi minkäänlaista epäilystä siitä, että tämä ylinvoimala ei olisi korkeimpien turvallisuusvaatimusten mukainen, niin komissio ilman muuta ilmaisisi kantansa julkisesti. Ja ilman muuta me käsittelemme Espanjan hallituksen kanssa tätä asiaa äärimmäisen äh, jämäkästi ja vakaa, äh, avoimella tavalla varmistaaksemme, että kaikki äh, nämä prosessit suoritetaan mahdollisimman korkean ydinvoimaloiden turvallisuuden takaamiseksi. Ja sitten edustaja Erikssonin kysymys. Mr. Sefcovic, Hyvää iltaa, herra Sefcovic. Minä olen täällä. Täällä Ruotsi, Ruotsi huilee. Ruotsi, yksi piste, no niin, ei sentään. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että me tarvitsemme energiaunionin ja että on hyvin tärkeää ottaa askelia siihen suuntaan mutta energiaunionin täytyy myös perustua solidaarisuuteen. Näin näkisin tämän asian ja meillä on hyvin erilaisia tilanteita, lähtökohtatilanteita tässä prosessissa. Esimerkiksi omassa maassani olemme investoineet vesivoimalaitoksiin lähes vuosisata sitten ja meillä on aika paljon mahdollisuuksia saada uusiutuvia energialähteitä ja olemme investoineet myös aika paljon energiatehokkuusteollisuuteen, mutta sitten taas joku toinen maa, kuten esimerkiksi Puola, on investoinut hyvin paljon hiileen. Ja haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän auttava kätenne Puolalle? Ja sitten vastaus. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Ihan ensimmäiseksi olette hyvin pitkälti oikeassa siinä, että solidaarisuuden ja lisäksi luottamuksen täytyy olla tulevaisuuden avainelementtejä, kun puhutaan energiaunionista, solidaarisuutta osoitetaan sellaisissa tilanteissa, joissa ollaan suuren stressin paineen alla vaikeissa ongelmissa, kuten meillä 2009, jolloin tulvat, jokien tulviminen ja muut ongelmat loivat tilanteen, jossa jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus saattoi auttaa tiettyjä maita saamaan valon ja lämmityksen takaisin. Tämä oli monien maiden tilanne tuona vuonna ja Varmasti Ruotsia voidaan onnitella siitä, että se on eräänlainen roolimalli <clears throat> kun puhutaan modernista energiarakenteesta ja uusiutuvista energiamuodoista. Ja eh, Ruotsissa on myös erityiset olosuhteet, jotka tämä mahdollistavat, mutta äh, Ruotsi on myös taitavasti käyttänyt hyväkseen puhtaan ja uusiutuvan energian mahdollisuuksia. Mutta mitä tulee hiileen, mielestäni meidän on myös oltava hyvin rehellisiä sen suhteen, että hiili on edelleen Euroopan suurin energian lähde, yli 27 prosenttia energiasta tuotetaan hiilellä sitten tulee ydinenergia ja sen jälkeen uusiutuvat. Eli kyse ei ole ainoastaan Puolasta, vaikka olettekin oikeassa siinä, että yli 80 prosenttia energiasta tuotetaan hiilellä, mutta sama koskee myös Saksaa, jossa yli 40 prosenttia tuotetaan, tai 35 prosenttia tuotetaan hiilellä. Minun mielestäni me voimme tukea uusia hiili hiilen talteenottoteknologioita ja paljon puhtaampia voimalaitoksia kuin tämänhetkiset. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Virkkunen. Mr. Sefcovic, uh, you have... Kiitokset. Totesitte jo useaan otteeseen, että Euroopan energiainfrastruktuuria pitää uudistaa ja laajentaa, jotta energia liikkuisi vapaasti EUn sisällä ja että myöskin energiasaarekkeet voitaisiin poistaa. Tiedämme kuitenkin, että niitä on vielä kovin paljon Euroopan unionissa, myöskin Pohjois-Euroopassa, josta minä olen kotoisin. Nyt haluaisin kuulla teiltä, mikä on mielestäni kaikkein kiireellisin hanke, tai mitkä ovat viisi kiireellisintä hanketta Euroopan energiasektorilla tulevien vuosien aikana, ja kuinka te takaatte sen, että nämä hankkeet etenevät? Kiitoksia paljon, hyvä rouva. Nimittäin jos tarkastellaan energiasaarketilannetta, niin meillähän on selkeästi ongelma pohjoisessa, siellä Suomessa ja Baltian valtioissa, jossa on nähtävissä, että sähkön runkoverkot ovat nyt sanotaan vielä aika siellä jälkijunassa menneisyyteen liitettyinä. Ja tietenkin meillä on ongelma myös Etelä-Euroopassa, tuolla äh, Espanjan saarilla ja sitten Maltalla ja Kyproksella. Eli kysyit näistä tärkeimmistä tärkeimmistä tulevaisuuden projekteista. No, luulisin, että paras vastaus olisi se, että katsottaisiin näitä, tätä projektilistaa, joka on liitettynä Euroopan energiaturvallisuusasiakirjaan, niin sitten etsittäisiin sieltä se projekti, joka saisi minun täyden tukeni, jotta saataisiin nämä liitännät Suomen, äh, Baltian valtioiden ja muun Euroopan välillä toimimaan e, sähkön jakelemiseksi. Tällä viikolla jo oikeastaan tarkastelemme nestetetyn maakaasun terminaalin avaamista Klaipedassa, joka on hyvin tärkeä osa tätä onnistusta, jolla yritetään päästä eroon pohjoisen alueen puhun tässä nyt Suomesta ja Baltian valtioista, eli näiden eristetystä asemasta yritetään päästä eroon. Eli sähköiset liitännät Suomen ja Baltian valtioiden liittämiseksi e, sähköenergiaverkkoon ja sitten nesteytetyn maakaasun terminaali on tärkeässä asemassa tällä alueella. Nimittäin uskoisin, että sillä voitaisiin auttaa tämän eristyneisyyden voittamisessa. Tämä voisi auttaa Suomea ja Baltian valtioita pääsemään vähitellen ja tehokkaammin pääsemään mukaan eurooppalaiseen energiaverkkoon. Kiitoksia paljon. Ja nyt sitten Carlos Sorinho. Kiitoksia Arvoisa valittu varapuheenjohtaja, teillä on hyvin tärkeä tehtävä, joka on se, että Euroopan unionista tulee maailman johtaja uusiutuvien ja vihreän energiamuotojen kehityksessä ja energiaturvallisuuden ja energiakilpailukyvyn vahvistamisessa. Ensinnäkin ilmastoenergiapaketti. Minulla on kolme kysymystä. Tämä ensimmäinen koskee tätä 27 prosenttia uusiutuvia Eikö 30 prosenttia olisi paljon uskottavampi tavoite, kun Juncker on todennut, että Eurooppa haluaa olla uusiutuvissa energiassa johtaja? Toiseksi, liitännät. Vihreää kasvua edistävä Eurooppa tarvitsee hyviä liitän, liitäntöjä. Miten yhdistätte intressit? Os incentivos às energias renováveis. Vai opor-se... Ranskan ja muiden intressit. Entä sitten uusiutuvien energioiden osuus? Miten lähestytte näitä käytännössä? Thank you very much. Kiitos. Aloitan itse asiassa kysymyksenne lopusta, koska ensimmäisen osan taidan jo ollut Liedon jo vastannutkin, mm, Portugal ja Espanja ovat aika vaikeassa tilanteessa, koska ne ovat aika tuolla ähm, sähkön ähm, liittämisen tavoitteen suhteen jäljessä. 10 prosenttia olisi tavoitteemme, mutta 2-4 äh, prosenttia tämä luku on kuitenkin Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa. Tämä ei ole kestävä tilanne ja uskon, että löydämme kuitenkin tähän vielä hyviä vastauksia tähän kysymykseen ja jo torstaina varmastikin löydetään ratkaisuja ja ainakin ongelmaa käsitellään sellaisena asiana, että siihen täytyy löytyä ratkaisu. Ja Portugal ja Espanja tätä kautta tulisivat liitetyksi eurooppalaiseen runkoverkkoon. Ja komissio on todella aina valmis olemaan välittäjänä, ei pelkästään tällaisissa kysymyksissä, vaan muissakin sellaisissa kysymyksissä, joissa alueellisella tasolla on vaikeata päästä konsensukseen. Olemme valmiita tähän. Henkilökohtaisesti voi sitoutua tällaisiin keskusteluihin, koska uskon, että tämä tilanne on sellainen, josta pitäisi päästä eteenpäin. Sitten toinen ongelma, jonka otitte esille, on myös hyvin tärkeä, koska Portugalissa ja Espanjassa, Tsekin tasapallossa on hyväksytty sellaisia järjestelmiä, että annetaan uusiutuville energioille tukea, tukia. Ja sitten politiikkaa muutettiin päinvastaiseksi. Portugal ilmeisesti tästä on paras esimerkki, koska itse asiassa neuvoteltiin hallituksen ja toisaalta uusiutuvista energiavaroista vastaavien edustajien välillä ja ilmeisesti löydettiin hyvä ratkaisu, mutta kuitenkin toisessa maassa sitten tämä tilanne on mutkikkaampi ja pelkään pahoin, että itse asiassa joudumme hyvin vaikeisiin juridisiin kysymyksiin taannehtivuudesta ja muista kysymyksistä. Mielestäni neuvottelut olisivat aina parempia kuin tällaiset käräjätupaan menemiset. Kiitoksia. Sitten edustaja Bischewska. Chciałabym pana zapytać, bo pan jest... Chciał... Kiitoksia. Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Mikä on kantanne ilmastopaketin ja Euroopan talouden kilpailukyvyn välisestä riippuvuudesta? se, että meidän pitäisi olla vähemmän riippuvaisia Venäjästä kaasun suhteen. Se, Slovakiahan on ollut lähes 100 prosenttisesti riippuvainen Venäjässä kaasun suhteen. Puola on vain hieman paremmassa tilanteessa. Me tuomme kaksi kolmasosaa kaasusta Venäjältä, mutta meillä on kuitenkin vielä hiirivarastomme ja sen takia käytämme hiiltä energiantuotantoomme. Oletteko sitä mieltä, että Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti tällä hetkellä olisi sellainen, että se nyt sitten antaisi syytä meille muuttamaan, muuttaa eurooppalaista energiapolitiikkaamme siten, että emme eh, syrjisi hiiltä ja liuskekaasua energianlähteenä? Mitä aiotte tehdä EUn hiilen tuottajien turvaamiseksi ja suojelemiseksi halpatuontia vastaan? ja vastaus. Thank you very much, Madam for... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Minä en näe 2030 pakettia ja ilmastopakettia ristiriidassa kilpailukykyä koskevien tavoitteiden kanssa. Kyllä minusta näiden täytyy kulkea käsi kädessä ja meidän täytyy työskennellä sellaisen kehyksen sisällä, jossa nämä tavoitteet vahvistavat toisiaan kun puhutaan uusiutuvista energiamuodoista, ne ovat jonkunlaisia kotimaisia energianlähteitä, kotoperäisiä energianlähteitä. Tuuli on omaamme, aurinkoenergia on omaamme. Me emme ole riippuvaisia ulkomaisista energianlähteistä, joissa tällaiset peruspelurit ovat, on Venäjä. Ja erityisesti nyt olemme hyvin vaikeassa tilanteessa suhteessa tähän vastapelaajaan. Mielestäni meidän on yhtä aikaa pidettävä mielessä nämä kaksi politiikat ja uskon, että voimme päästä erittäin hyvin tuloksiin, kuten sanoin energiayhdistelmäratkaisut ovat jokaisen jäsenmaan suvereneja ratkaisuja, mutta jokaisen jäsenmaan on myös kunnioitettava jäsenmaiden yhteisiä tavoitteita, joista jäsenmaat ovat päässeet yksimielisyyteen. Siksi on niin tärkeää, että työskennelemme yhdessä ja pääsemme yhteiseen yhteen eurooppalaiseen kantaan siitä, että meillä on tulevaisuuden vihreämmät strategiat tulevaisuudelle ja vihreämmät politiikat. Minun mielestäni 2030 eh, paketista tulee Puolalle erittäin myönteinen. Siinä on kaksi tärkeää politiikkaelementtiä. Ensimmäinen on se, että luodaan e NER 400, joka on uutta hiil, hiilen the uh, power generation, uh, the coal plants to make sure that also Poland would have... Hiilen talteenottoa ja myös kunnianhimoisempia tavoitteita vihreän kasvun agendalla. Kiitos. Thank you, Chair. Uh, Commissioner Desi- Kiitos. Um, Jatkona tuohon antamaan vastauksen tiedämme, että tietysti jäsenvaltiot päättävät omista energiayhdistelmistään. Kysymykseni teille on seuraava. Kuinka aiotte saada jäsenvaltiot koordinoimaan energiapolitiikkojansa? Ja minua kiinnostaa tietää myöskin yleinen lähestymistapanne ja erityisesti se, kuinka voidaan moninaistaa EUn energiatoimituksia. Thank you very much for this question. I believe... Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Uskon, että diversifiointi ja parempi koordinointi ovat ehdottoman tärkeintä avainasioita, jotta saataisiin luotua eurooppalainen energian unioni, energiaunioni ilman parempaa koordinaatiota ja laajempaa lähteiden eriyttämistä en usko, että pystyisimme energiaunionia luomaan. Ja jos puhutaan koordinoinnista, niin meillä on hyviä kokemuksia jo kaasukoordinaatiosta, joka toimii hy- aika hyvin ja molemminpuolinen luottamus alkaa syntyä ja avoimuutta on tämän ryhmän tai tämän toimijan kanssa käytävissä kokouksissa nähtävissä. Ja jäsenvaltioiden minun mielestäni pitäisi olla paljon rehellisempiä sen suhteen, mitä neuvotellaan ja mitä tavoitellaan. Meillä pitäisi olla yhtenäinen linja suhteissamme kolmansiin tahoihin, jotta voimme varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät voisi harjoittaa, hajota ja hallitse periaatetta EUn suhteen. Ja sen takia meidän pitäisi käyttää tällaisia kehyksiä, kuten esimerkiksi Gas Coordination-ryhmän kanssa on käytetty. No sitten kuinka voidaan eriyttää tai laajentaa tätä energialähdevalikoimaa? Jos puhutaan nyt kaasusta, niin ensimmäinen avaintekijä on se, että on opittu hieman jotakin Nabukon epäonnistumisista. Nyt ihan, ihan rehellisesti, kun puhutaan, niin pitäisi olla poliittisesti enemmän läsnä kaikissa niissä maissa, joissa haluttaisiin tätä Southern Corridor eteläistä kaasukäytävää rakentaa. Ja on valmistettava siis, että on asianmukainen poliittinen ja taloudellinen tuki saatavissa tälle linjalle. Ja sitten meidän on myöskin työstettävä näitä nesteytetyn maakaasun terminaaleja uudessa yhteistyössä Algerian kanssa ja myöskin USA ja Brasilian ja, ja muiden maiden kanssa, joista voimme saada energiaa myös siinä, jos valmistelemme asianmukaisesti infrastruktuuria. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Spoštovani gospod Šefkovič, niin, arvoisa Varapuheenjohtaja olen iloinen siitä, että puhutte energiasta myös käsitteellisestä näkökulmasta. Te puhuitte ajoista, jolloin Eurooppa oli jakautunut ja puhuitte sitä vastaan, että energia voitaisiin käyttää poliittisena aseena. Kollegat ottivat jo joitakin Venäjän liittyviä näkökulmia esille ja itse olen kiinnostunut ihan konkreettisesta seikasta. Miten te tulette energian suhteen, rakentamaan strategisen suhteen Venäjään niin, ettei tässä talossa enää päätöslauselmia energiahuollon ulkopoliittisista ja turvallisuuspoliittisista aspekteista tarvitse laatia. Kiitos. Thank you very much for, for this question. You know that for, for many... Monien vuosien ajan Venäjä on sitten se on nähty strategisena kumppanina EUlle, mutta tilanne Venäjällä on nyt kuitenkin todella strateginen asema, mutta se käyttäytyy hyvin erilaisesti eri lailla. Ja sen takia meidän täytyy hyvin selkeästi ja läpinäkyvästi avoimesti toimia suhteessamme Venäjään. Ja meidän on myöskin avoimesti kerrottava kantamme. Jos kysymys on Venäjän yritysten toimintaan EUn maaperällä, niitä täytyy tietysti eurooppalaisia sääntöjä noudattaa. Tämä on aivan ehdoton edellytys ja tämä on varmasti hyvin selvä asia. Meidän täytyy taata se, että jos kysymys on energiatoimituksesta ja energiakeskusteluista, keskusteluista, niin meidän on käytettävä paremmin tätä eurooppalaista voimaa. Mehän olemme suuri asiakas. Viemme Venäjän vienti Eurooppaan on 52 prosenttia Venäjän federaation budjettituloista 70 prosenttia Venäjän viennistä. Siis kysymys ei ole vain pelkästään siitä, että he tuovat energiaa meille, vaan heidän on todella tuotava sitä meille. Toivomme vain, että tämä toimisi paremmin, tämä suhde. Ja jotta taattaisiin se, että myös me voimme viestiä yhdellä äänellä, kuten tänä vuonna tapahtui. Presidentti Putin lähetti 18 hallituksen valtionpäämiehelle, mutta vain yksi komission puheenjohtaja hyvin selkeästi kertoi EU-kannan usean otteeseen. Ja mielestäni tämä on se tapa, jolla meidän pitää tulevaisuudessa myöskin jatkaa, mutta nyt minun luulen, että aika loppuu now... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Sedans. Thank you very much. Thank you for your uh, responses so far. very... Kiitoksia näistä vastauksista. On hyvin rohkaisevaa huomata, että olette halukkaasti mukana Pariisin prosessissa ja teidän kirjallisten vastauksenne mukaan myös olette sen kannalla, että pidätte parlamenttia ja valtuuskuntia ajan tasalla. Ja kuten tiedätte, me haluamme, että EU olisi edelleen maailman johtaja ilmastopolitiikassa. Miten te aiotte vahvistaa ja ruokkia tätä keskustelua, jota Eurooppa voisi olla johtava ilmastopolitiikan johtaja maailmanlaajuisesti? ja miten saatte aikaan sen, että Eurooppa saisi aikaan kunnollisia sitoumuksia ja sillä olisi edelleen tämä rooli YK-neuvotteluissa? Uh, uh, niin, kiitos paljon. No jos nyt puhutaan Pariisin neuvotteluista ja Pariisin huippukokouksesta, niin olen varma, että ihan kuten aikaisemmassakin yleiskokouksessa, siellä on odotettavissa aika vakaa Euroopan parlamentin läsnäolo ja mm, olemme varmasti Euroopan parlamentin tiukan äh, valvonnan alaisuudessa siellä. Ja tämän myöskin Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välisen puitesopimuksen ansiota. Meillä on mielestäni oikein hyvä puitesopimus. Siellä on selkeä mekanismi, jonka äh, avulla voimme informoida Euroopan parlamentin jäseniä käynnissä olevista neuvotteluista. Ja voin vakuuttaa teille, että Tiedän, kuinka tärkeää tämä on ja tulen varmistamaan, että teille kerrotaan asianmukaisesti käynnissä olevasta prosessista ja siinä saavutetusta edistyksestä, kun ajatellaan Pariisin huippukokousta. Ja jos sitten mietitään vihreän politiikan ja uudistuvien energiavarojen politiikan uuden hengen puhaltamisesta, niin tärkeää olisi näyttää jäsenvaltioille ja kansalaisille ja äh, liiketoimijoille se, että kyse ei ole pelkästään ilmastonsuojelusta ja planeetan pelastamisesta, vaan tässä on ihan selkeä bisnesnäkökulma myös. Mutta tässä autetaan, äh, eli tässä ollaan parantamassa riippumattomuuttamme, energiatoimitusvarmuuttamme ja ollaan luomassa myöskin luomassa työpaikkoja. Itse asiassa, jos ajatellaan viime vuosien työ, työpaikkojen luomista, niin vihreä teollisuus on ollut yksi niistä harvoista toimialoista, joilla työpaikkoja ei ole menetetty. Euroopassa on kehitetty erittäin hyviä teknologioita, jotka on hyväksytty ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla muuallakin maailmalla. Ja näemme kehityksen, mikä tapahtuu esimerkiksi Kiinassa. On aivan selvästi nähtävissä, että eurooppalaista teknologiaa tullaan tarvitsemaan. Ja tämä on sellainen argumentti, jota täytyy työstää ja on hyödynnettävä vihreää teknologiaa ja uudistuvia energiavaroja koskevaa Mm, teknologiaa. Thank you, president. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan laajuisessa verkossa meillä ei kenties ole mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, mutta kuitenkin voimme tehdä yhdessä työtä. Tiedätte, että energia varmuudessa on ongelmia ja komission pitää ehdottaa toimenpiteitä, kuinka voidaan ratkaista ongelmat, jotka liittyvät kriisiin. Jos nyt ajatellaan vaikkapa tulevan talven mahdollisia ongelmia, voitteko käyttää sellaisia toimenpiteitä, joita on kaavailtu, vai mitä toimenpiteitä käyttäisitte? Uh, Kiitoksia oikein paljon. Uh, very, very useful and, and very fruitful. If it comes to, to this winter, Tänä talvena. Uskon, että varapuheen johtaja Ettingerillä on huomenna suuri mahdollisuus. Hän oli tulossa tänne kuulemiseen ja sanoi hän, että neuvottelut ovat erityisen hankalia, mutta hän oli hyvin optimistinen. Huomenna jatkuu Brysselissä tämä neuvottelu ja uskon, että tulemme löytämään yhteiset puitteet, joiden sisällä voimme löytää ratkaisun tälle talvelle ja ensi vuodelle. Se on erittäin tärkeää Ukrainalle ja Venäjälle, mutta myös Euroopalle ja uskon, että hyvä ratkaisu tähän ongelmaan voisi hyvinkin suuressa määrin rauhoittaa ahdistusta ja hätää, joka energiamarkkinoilla velloo. Hyvä uutinen on se, että Eurooppa kokonaisuutena on aika hyvässä tilanteessa me selviäisimme kuudesta ö, kuukaudesta ö, ilman venäläistä kaasua ja vi, vaikka menettäisimme 5-6 miljardia kuutiometriä kaasua, eh, mutta rehellisyyden nimissä on myös sanottava, että muutamille jäsenmaille tämä tällainen tilanne voisi olla sangen hankala. Ja jos tällainen tilanne nyt syntyisi, että eh, toimitus katkos tulisi tai tällainen hätätilanne syntyisi, niin voi vakuuttaa, että Euroopan komissio käyttää kaikki työkalunsa ja kaikki voimansa, jotta emme joudu uudestaan vuoden 2009 tilanteeseen, jossa Euroopan eh, kansalaiset, eh, kotitaloudet ja yritykset joutuvat pimeyteen energian puutteen. Kiitoksia. Sitten Miroslav Poroc. Näin prochází zlomovým obdobím, ve kterém bude určena její... Kiitoksia paljon. Energiapolitiikka on tällä hetkellä aivan äh, risteyskohdassa, joka sitten löytää tulevan muotonsa energiaunionin muodossa äh, ja suuntana vuosi 2030. Kaksi kysymystä. Stressitestien äh, johtopäätökset koskien ydinvoimaloita. Kysyisin, kuinka komissio käyttää näitä tuloksia? Ja mikä on henkilökohtainen asenteenne eurooppalaisen eh, ydinenergian suhteen ja kuinka sen se voidaan eh, integroida matalahiilisen teknologiaan siirtymiseen. Ja sitten se rooli, mikä energian unionilla pitäisi olla saksalaisessa eh, euro, energiapolitiikassa, koska Saksan energiapolitiikkahan on aivan avan roolissa Euroopankin kannalta prvom rade si že... Ihan ensimmäiseksi olen sitä mieltä, että ydinvoimaloiden stressitestit Euroopassa olivat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan turvallisuutta ja Euroopan kansalaisten luottamusta siihen, että ydinvoimalat, jotka meillä Euroopan unionin alueella on, täyttävät kaikkein korkeimmat turvallisuusstandardit. Nämä stressitestit olivat erittäin hyödyllisiä juuri siksi, että niiden nojalla saatettiin sitten levittää tietoa siitä, että uusimmat kokemukset, joita meillä ydinvoimaloiden turvallisuudesta on, ö, ovat antavat mahdollisuuden siihen, että ne voidaan ottaa käyttöön myös muissa maissa. Kyse on 16 maasta, joissa on ydinvoimaloita ja 14 näistä maista haluaa edelleen työskennellä ydinvoiman kanssa. Ja siksi pidän hyvin tärkeänä, että luodaan sellainen ympäristö, jossa kaikki ydinvoimalat kunnioittavat kaikkein korkeimpia turvallisuusstandardeja jos me ajattelemme erilaisia skenaarioita siitä, niistä, miten voimme luoda vähän hiilidioksidisen yhteiskunnan vuoteen 2050 mennessä, eli vähentää hiilidioksidipäästöjä 80-90 prosenttia, niin kolme viidestä skenaariosta, jotka vievät meitä tuohon tavoitteeseen, pitävät ydinenergiaa, ydinvoimaa, yhtenä niistä hiilidioksidiköyhistä energianlähteistä, jotka edistävät näitä tavoitteita. Ja koska ydinvoima on kuitenkin toiseksi tärkein energianlähde EUn alueella, olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa ydinvoima huomioon energiayhdistelmän yhtenä elementtinä. Sitten Markus Weiber. Kiitoksia. Herra Seskovits, kun te puhutte energiatehokkuudesta, tarkoitatte energian säästämistä. Mitä teette sellaisten jäsenmaiden kanssa, jo- joilla voisi olla suuret talouskasvunäkymät? Toiseksi sanoitte, että uudistuvat energiamuodot ovat omiamme ja on maita, joilla on yli 30 prosentin osuus uudesta, uudistuvia energialähteitä. Pitääkö niissäkin nyt säästää energiaa vai otetaanko ne näistä säästötavoitteista pois? Kolmas kysymys. Suuntaa antavat tavoitteet eivät ole niin tärkeitä, vaan tärkeää on lisätä eurooppalaista kompetenssia lainsäädäntöön alueelle, eli sitovia toimia Ihanko totta te todellakin haluatte saada aikaan jonkunlaisen rakennusdirektiivin tai ekodesign suihkupäädirektiivin, joka ulottuu Etelä-Kreikasta Pohjois-Suomeen? Minä en ainakaan pysty positiivisesti viemään Itävaltaan, Saksaan, eh, Skandinaviaan sellaista, eh, sellaista viestiä, että tarvitaan uudet suihkupäät, vaikka meillä ei minkäänlaisia vesiongelmia edes ole. Että voisitteko selittää, että miten näitä pitäisi sellaisissakin maissa nyt sitten panna järjestelmät toimii, missä se ei tuo minkäänlaista hyötyä. Kiitokset tästä kysymyksestä ja oikein hyvin tämän ongelman äh, muotoilit, äh, joka meillä nyt tässä on toisaalta energiatehokkuuden välillä. Äh, ja tässähän on selkeästi kovasti paineita, että tarvitaan sitovat tavoitteet ja paljon kunnianhimoisia päätöksiä, mutta kun kysymys on sitten konkreettisesta toimeenpanosta, Ähm, jotta tavoitteisiin päästäisiin, niin tämä asia ei olekaan niin yksinkertainen. Ja tässä tietysti voidaan nyt puhua rakennusten energiatehokkuudesta, mutta toinen tärkeä asia myöskin tässä on tämä eko ähm, äh, muotoiludirektiivi ja se seikka, kuinka paljon energiaa tämän kautta säästetään, niin tämä on aika vaikuttavakin luku ja tämän direktiivin kautta säästöt 2020 edustavat saman määrän energian kulutus kuin mitä Itä- Italia käyttää vuodessa. Tämä on siis valtava määrä energiaa, jota voidaan tämän ekomuotoiludirektiivin kautta säästää. Ja joskus tätä on ehkä vähän pilkattukin lehdistössä, mutta olen sitä mieltä, että tämän asioista voidaan ottaa opiksi ja teknisiä tutkimuksia on tehnyt vaikkapa kahvinkeittimistä, suihkupäistä ja hiusten kuivamista, eikä ole olemassa vielä mitään sitovia sääntöjä näille, koska olemme vasta vain arvioineet, että näissä nimenomaisissa tapauksissa energian säästö ei olisi riittävän suur, merkittävää, jotta todella tehtäisiin sitovat säännöt, mutta kun kysymys on vaikka lämmittimistä, veden lämmittimistä, niin tämä on eri juttu. Ihmisten on mietittävä sitä, kuinka tätä ekosmuotoilua voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, jotta todella päästäisiin hyvin tuloksiin. Ja sitten sitten tulen tänne takaisin vielä ja kerron teille, että kuinka nämä meidän ehdotuksemme etenevät ja mitä ne ovat ja kuinka todella voidaan auttaa kansalaisia vähentämään energialaskua, koska ne käyttävät vähemmän energiaa. Dalli. Ja sitten Miriam Dalli. Grazie, Chair, Safkovic. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja arvoisa Shevchovic, on aivan selvää, että Euroopan unionin kansalaisten edun mukaista on saada sellainen energia- ja ilmastopolitiikka, joka varmistaa sellaisen diversifioidun energiapolitiikan, joka takaa eh, sosiaalisen politiikan ja, meillä, ja joka tuo yhteen kaikki jäsenvaltiot, myös sellaiset, jotka ovat eristyksissä eurooppalaisesta energiajärjestelmästä, eli nämä energiasaarekkeet, joihin olette viitannut useampaan kertaan. Mutta tehän keskityitte Pohjois-Eurooppaan enemmänkin. Haluaisin, että keskittyisitte myös etelään. Mikä olisi visionne sen suhteen, että voisitte rohkaista eurooppalaisia investointeja energiainfrastruktuurin rakentamiseksi, esimerkiksi runkoverkon, energian liitäntäverkkojen rakentamiseksi ja tällaisten asioiden tukemiseksi. Voisitteko hieman kertoa EUn tasoisesta hallinnosta tämän eurooppalaisen energiaunionin tukemiseksi ja kuinka edistäisitte eurooppalaisia ponnistuksia sellaisten infrastruktuurin rakentamiseksi, että kaikki Euroopan jäsenvaltiot olisivat todella mukana eurooppalaisessa äh, runkoverkossa? Kiitoksia, että toitte tämän perspektiivin mukaan koska se on tärkeää muistaa. On aivan totta, että tähän saakka kenties kysymysten muodostamisen logiikan kannalta me olemme fokusoineet enemmän esimerkiksi vaikkapa Suomeen ja Pohjois-Eurooppaan, mutta Välimeren ja Etelä-Euroopan alueella on ihan samantyyppisiä tilanteita ja tämä on asia, joka on syytä ottaa esille, jota on syytä pohtia, koska on olemassa tämä asia, mutta on myös hyvin paljon mahdollisuuksia, jos katsomme maantiedettä, sitä, miten meidän on monipuolistettava energian lähteitämme niin se projekti siitä, että luodaan Välimeren kaasukeskus on hyvin äh, arvokas ehdotus, jonka tässä kirjallisessa kysymyksessä on esille. Ja meidän täytyisi saada äh, eräänlainen kaasun kauppapaikka tuonne Etelä-Eurooppaan. Algeria on yksi tärkeimmistä kaasun tuottajista ja olemme keskustelleet uusista kaasulöydöistä. Afrodite-kentällä Kyproksella. Ja olen todella sitä mieltä, että tästä tulee hyvin tärkeä osa strategiassamme, jonka tarkoitus on monipuolista energialähteitä. Mitä tulee Maltaan, tiedän teidän maanne erityistilanteesta aika paljonkin ja olenkin iloinen, että se on yksi prioriteettihankkeista. hankkeista yhteisten intressin hankkeiden listalla, eli saada sinne terminaali, energiaterminaali Maltalle sen varmistamiseksi, että Maltan ja Sisilian välille saadaan paljon parempi liitäntä, joka takaisi sen, että Malta pääsee irti tilanteesta, jossa se on Euroopan sähköverkosta eristetty, että se on tällainen saareke, jota se voisi paremmin integroitua Euroopan unionin energiaverkkoon. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Gardini. Ja mikrofoni, olkaa hyvä. Tulkit eivät valitettavasti kuule ilman mikrofonia. Niin mehän kuulimme tässä jo monia asioita energiapolitiikasta ja nyt meillä on epäilemättä sellainen hetki, että huolenaiheita on ja vakavia sellaisia. Haluaisin nyt viitata tässä Pariisin kokoukseen vuonna 2015. Minähän eh, olen ollut Kööpenhaminassa mukana myös ja seurannut kaikkia näitä kokouksia ja aina kun on otettu esiin, tai kun, noussut, kun toivo on noussut, nostanut päätään, niin sitten kotiin on palattu kuitenkin pääpainoksissa ja tuomisia on ollut kovin vähän. Ja jos nyt tällä hetkellä alkaa tuntua siltä, että on tullut hyvät ajat, niin toisaalta toiselta puolelta Atlantia kuuluu vähän huolestuttavampia ajatuksia, koska näyttää siltä, että jälleen kerran on mahdotonta solmia laillisesti sitova kansainvälinen sopimus. Eli teknologiat, uusiutuvat energiavarat ja innovaatiot ovat niitä konkreettisia asioita, jotka eivät ole niin vaikeita asioita, mutta sitten kun puhutaan kokonaisvaltaisesti ja puhu, puhujana aika loppuu. Kiitos Jaan turhautuneisuutenne, kun kysymys on ilmaston muutosneuvotteluista tästä koko prosessista. Aina Kioton pöytäkirjasta lähtien, Kööpenhaminan neuvottelut sitten ja Varsova. Ähm, aina toiveemme ovat äh, mm, juontuneet siitä uskosta, että vihdoin kaikkien näiden todisteiden jälkeen uskotaan, että ilmastonmuutos tapahtuu ja että johtajat todella ymmärtäisivät tämän ja lähtisivät sitten tätä asiaa ratkomaan. Mutta nyt olemme tilanteessa, jossa vain 0,8 astetta on ilmasto lämmennyt ja tässä on vielä matkaa kahteen asteeseen, joka olisi aivan katastrofaalinen koko planeetalle. Mutta nyt jo voidaan nähdä kuinka ilmastomallit muuttuvat. Koskaan ei ole ollut aikaisemmin näin paljon sään aiheuttamia katastrofeja, luonnonmullistuksia. Ja monissa maissa tilanne on muuttunut, koska sää on aivan erityyppistä kuin aikaisemmin Afrikassa, Aasiassa, myös Euroopassa on käynyt näin. Joten olen sitä mieltä, että olemme tilanteessa, jossa mm, olemme jo saaneet tämän kriittisen massan näitä todisteita, että tätä kielteistä kehitystä todella on olemassa. Se liittyy ilmastonmuutokseen, se liittyy säähän, ilmastoon ja äh, sillä on myöskin suuria taloudellisia kustannuksia. Ja meillä on myöskin mittarit ja teknologia ja kaikki muu käytössämme, jotta voimme ilmastonmuutosta torjua. Ja jos ajatellaan sitten myönteistä kehitystä Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Brasiliassa ja Kiinassa, siellä myöskin lähdetään entistä enemmän ympäristöä suojelemaan. Ja uskon, että todellinen johtajuus näissä Pariisin keskusteluissa toivon mukaan nyt vihdoin löytyy, jotta saamme tällaisen sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen. Kiitoksia. Sitten edustaja Kofod. Thank you so much. I'm here. Kiitoksia. Herra varapuheenjohtaja, olette antanut monia erinomaisia vastauksia tänä iltana esimerkiksi vihreän energian rakentamista, mutta kuitenkin teidän tehtävän annossanne sanotaan, että Euroopan unionin pitäisi olla uusiutuvien energioiden maailmanlaajuinen johtaja. Ja se on aika suuri tavoite, jota olemme hyvin huonosti toteuttaneet investoinnit vihreään energiaan ovat laskeneet monissakin maissa merkittäviä prosenttilukuja, joten haluaisin todellakin tietää, miten, mitä te ajattelette tästä ja mitä te konkreettisesti aiotte tehdä, jotta Euroopasta todellakin tulisi uusiutuvien energiamuotojen globaali johtaja. Minkälaisia rakennuspalikoita tässä on ja miten me vertaamme itseämme muuhun maailmaan tässä asiassa? Miten te katsotte vuotta 2030, jos te mietitte tätä tavoitetta suhteessa todellisuuteen? 20 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Mitä te oikeasti tästä ajattelette ja mitä konkreettisesti aiotte tehdä? For, uh, thank you very much for, for... Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. No minä uskon, että Eurooppa on maailman johdossa uudistuvien energianlähteiden alalla. Jos nyt tarkastellaan sitä seikkaa, että 44 prosenttia uusiutuvista energianlähteiden rakenteista tai laitoksista on eurooppalaista alkuperää, siis eurooppalaisten rakentamia, niin tämä on merkittävä tekijä. Jos tarkastellaan teknologiamme laatua, niin tästä, tätä ei varmaan kukaan kiistä, että me olemme maailman ykkösiä ja olen todella iloinen nähdessäni, että nyt tuolla liike-elämän puolella meidän vihreän teknologiamme laatu on nähtävissä yhä enemmän sen johdosta, että sillä toimialalla on paljon väkeä töitä, töissä, kuinka pystymme viemään maasta tätä teknologiaa ja kuinka hyvin onnistumme kansainvälisessä kilpailussa nimenomaan vientipuolella. Ja uskon myös, että tulevien viiden vuoden aikana tulemme näkemään tällaisen, sanoisin, tällaisen kriittisen loikan, kun kriittinen massa saavutetaan ja uusiutuvan energian tuotannon yksikkökustannukset laskevat merkittävästi. Ja me olemme tällä hetkellä vasta tekemässä teknologiaamme täydellisemmäksi, yritämme hioa sitä huippuunsa ja eliminoida pullonkaulat. Ja aiomme keskittyä uusiutuvaan energiaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Ja tämä on hyvin vakava, vakaa argumentti sen tukemiseksi, että meidän täytyy ottaa tämä uusiutuva energialähdekysymys äärimmäisen vakavasti ja meidän pitäisi tämä 27 prosentin tavoite ylittää. Sen takia, että meillä on todellakin eh, business case ja myöskin teknologia, tarvitaan teknologia, että parempaan tulokseen päästään. Sitten Ferdinand Lange. Niin, arvoisa Sechkovic, eh, te ette ollenkaan vastanneet kollega Kostnerin kysymykseen siitä, miten te Almuunia päätöksessä äänestitte, kun Britannian ydinvoimaloista äänestettiin. Äänestettiinkö puolesta vai vastaan? Eikä tässä nyt ollenkaan ole edes kysymys siitä, onko ydinvoima vastuullista, vaan kyse suuresta valtavasta kilpailuvääristymästä koska on 30 vuoden ajan taattu 7 senttiä yli maailmanmarkkinahinnan oleva hinta. Tämä on mielestäni käsittämätöntä, koska toisaalta komissio sanoo, että vain vuoteen 2020 voidaan näitä energiamuotoja edistää. Koko teidän uudistuvien energioiden agendanne ei voi toteutua. Tätä te ette saa läpi. Siksi minä pyytäisinkin ja kysyisinkin, miten aiotte energiaunionista toteuttaa johdonmukaista energiapolitiikkaa, jos tällaisessa tapauksessa jo tehtiin näin vakava virhe eh, Junckerin valinnan jälkeen, ei sitä ennen. Kiitos tästä hyvin voimakkaasta lausunnosta. Kun kyse on huomautus ilman mikrofonia. Niin, kun kyse on tästä Hinklin tapauksesta, niin selitin hän jo, että itse asiassa kysymys ei ollut niinkään energiasta, vaan valtion tuista. Ja tämä taloudellisesti kilpailun pääosastossa analysoitiin ja oli selkeät todisteet siitä, että markkinat eivät onnistuneet ongelmaa ratkomaan ja valtion tuet juuri tätä hanketta varten haluttiin. Jos haluatte tietää, miten äänestin, kyllä äänestin tämän toimenpiteen puolesta, koska minun mielestäni valtion tukien sääntöjen yhteensopivuus ja toisaalta taas perussopimus noudattaminen ja tässä yhteydessä valtion tuet, niin komissio ei olisi noudattanut perustamisopimussääntöjä muutoin ja sen takia valtion tuki myönnettiin. Mitä tulee biopolttoaineisiin, yksi niistä syistä, miksi emme haluaisi jatkaa tätä samaa 2020 tavoitetta, koska olemme todella olleet pettyneitä tähän ensimmäiseen sukupolvoon, koska sillä on ollut tämän vääriä vaikutuksia, koska sillä on jätetty ikään kuin syrjään tuo ruoan ja rehun tuotanto, sadon tuotanto ja sen sijaan on lähdetty tuottamaan polttoaineita varten elintarvikkeita. Ja itse asiassa nämä äh, polttoaineet, äh, niiden äh, vaikkapa luonteen piirteet tai hiilidioksidin väheneminen niiden myötä eivät ole olleet todella välttämättä kovin hyviä ja tämä iluk kysymys ja se, että että pääsisimme hyvään johtopäätökseen tässä asiassa niin parlamentissa kuin neuvostossakin, niin olisi hyvin olennaisen tärkeää ja toivon mukaan saamme nyt tukea teiltä tähän parempaan toiseen biopolttoaineiden sukupolveen. Arvoisa herra Tsefkovic, me olemme nyt siirtymävaiheessa vanhasta energiajärjestelmästä, jossa on joustamattomia suurvoimaloita uuteen, matkalla uuteen järjestelmään, jossa on paljon monenlaisia energiamuotoja uusiutuvia ja tässä on tietysti erilaisia tilanteita eri maissa. Esimerkiksi joissakin maissa fossiilisten energiamuotojen tuottajat mielellään saisivat subventioita eh, ja ikään kuin tällaisia kapasiteettimarkkinoita. Niin miten te tulette estämään tällaisen subventiokilpajuoksun 28 eri maassa? Ja minä olen hyvin iloinen siitä, että ekomuotoiludirektiiviä täällä puolustitte. Tässä on hyvin paljon populismia, joka ei ole laisinkaan oikeutettua. On olemassa tutkimus, jonka mukaan yksi kolmasosa energiasäästöistä tulee ekomuotoiludirektiivin kautta kautta. Ja täällä komission konsultit ovat vielä ehdottaneet 17 muuta tuoteryhmää. Saisiko se teillä vihreää valoa, että vielä muitakin tuoteryhmiä lähdettäisiin reguloimaan tämän puitteissa? In, uh, in very... Olette aivan oikeassa siinä, että nyt meillä on hyvin monimutkainen siirtymävaihe käsillä. Ja näemme siinä, että meillä on energiaa virtaa uusiutuvalla puolella, mutta se on hyvin vaihtelevaa. Jos on paljon aurinkoa tai paljon tuulta, niin sitten runkoverkko voi ylikuormittua ja siitä seuraa ongelmia esimerkiksi Saksassa ja sen naapurimaissa Puolassa ja Slovakiassa. No tähän asiaan on puututtava mielestäni eh, liitäntäverkkotoimijoiden välisellä paremmalla koordinaatiolla tällaisilla älykkäillä verkoilla, jotka pystyvät hallitsemaan tällaista energiatason vaihtelua verkossa, koska tämä on uskoakseni avain myöskin siihen, että päästään parempaan integraatioon sen suhteen, että uusiutuvat energianlähteet saadaan tähän meidän verkkoomme mukaan. Meidän täytyy kapasiteettia lisätä siten, että silloin kun näitä jännitteen vaihteluita tapahtuu, niin laitteistolla on mahdollisuus se kompensoida. Ja sitten kun puhutaan ekomuotoiludirektiivistä, niin tässä uskoisin, että meidän pitäisi jatkaa työtä, mutta älykkäällä tavalla. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vaiheista, meidän täytyy perustaa ratkaisumme tarkkaan tekniseen analyysiin ja keskittyä niihin aloihin, joista voimme olla varmoja, että lisäarvoa saavutetaan ja nämä uudistukset ovat niiden tekemisen arvoisia. Ja viimeiseksi toteaisin tästä ekodesignista, että me tarvitsemme paljon laajempaa, vahvempaa julkista kuulemista kansalaisten suunnalta ja meidän on selostettava kansalaisille, miksi tätä työtä teemme. Emme byrokratian takia, vaan energian säästämisen takia ja energialaskujen pienentämiseksi ihan tavallisille kansalaisille. Ja sitten vielä viimeinen kysymys äh, edustaja Romellolta. Eh, Arvoisa eh, ehdokas, haluaisin sitä teille kysymykseen, kun ajatellaan energian toimitusvarmuutta eh, ja toisaalta terroristi-iskuja tai muita uhkia, niin komissiohan on itse todennut, että energian tuotanto on vähentynyt viidenneksellä siitä lähtien, tai vuodesta 2008 lähtien, ja toimitukset tulevat ulkopuolelta 2012 yksi miljardi euroa. Tämä maksaa päivittäin. Mikä on siis eurooppalainen strategia, kun kysymys on toimitusvarmuudesta ja mitä hätäsuunnitelmia on, mitä suojakeitä lopuksi vielä, kun kysymys on Euroopan laajuisista kaasuverkoista, niin nämä yhdysputket voisivat varmasti olla tässä yksi ratkaisu. Uskotte, että investoinnit ovat riittäviä tämän tyyppisiin toimiin? Thank you. Uh, thank you very much. First question concerning... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys koski energiaturvallisuutta. Tässä asiassa minua rohkaisevat kovasti viimeaikaiset tulokset. Me olemme todella oppineet jotain viime kriisistä ja meillä on paljon voimakkaampi eh, tilanne, voimakkaampi asema kuin viisi vuotta sitten. Silti olen sitä mieltä, että me voimme ja meidän täytyykin parantaa tilannetta entisestään. Ja yksi asia, jota meidän on katsottava hyvin tarkkaan, on se, että millaisia kansallisia kiintiöjärjestelyjä on, ovatko ne keskenään sovitettavissa yhteen ja miten voimme parantaa. Entä sitten kaasun varastointikapasiteetti, voimmeko me parantaa sitä ja mitä voimme tehdä sen hyväksi, siinä on varmasti parantamisen varaa. Sitten mietin myös sitä, mitkä olisivat ne keskeiset elementit, kun puhutaan rajat ylittävistä liitännöistä ja ö, virroista. Ö, niistä elementeistä, jotka saisivat nämä toisiinsa liitetyt energiajärjestelmät työskentelemään yhdessä sellaisella tavalla, että pulassa olevia alueita ja maita olisi helppo auttaa. Tällaisia suunnitelmia tarvitaan e, e, siten, että e, korkeasta eurooppalaisesta tasosta komissio vastaisi ja sitä valvoisi. Mitä sitten tulee näiden yhteisten intressin hankkeiden rahoitukseen eh, pullonkaula-alueilla, eh, niin te varmasti muistattekin, että komission alkuperäinen ehdotus oli paljon kunnianhimoisempi. Nyt meillä on 6 miljardia euroa. Se on riittämätöntä. Kyllä energian ja infrastruktuurin tarpeet ovat paljon suuremmat ja siksi meidän täytyy käyttää kaikki mahdollisuudet ja saada myös yksityinen sektori ja yksityiset rahoitusmarkkinat mukaan. Minä tiedän näistä tarpeista erityisesti Iberian niemimaalla sekä sähkön että kaasun ö, liitäntöjen puolella. Kiitos. Kiitoksia ja viimeisen vastauksen jälkeen haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä tämän iltaisista kysymyksistä ja haluaisin kiittää myöskin meidän komissaari ehdokasta ja varapuheenjohtaja ehdokasta näistä tämän iltaisista puheenvuoroista. Nyt pyydän sitten komissaari ehdokasta pitämään viimeisen puheenvuoronsa ja sen ei pitäisi ylittää viittä minuuttia ja sen jälkeen sitten päätämme tämän kuulemistilaisuuden.